Bonjour. Hyvää päivää. Ottaen huomioon, että puheenjohtaja kaikki varapuheenjohtajat ovat pois. Minä on pidetty ikäpuheenjohtajana toimimaan ja tulen tekemään tämän englanniksi. Ensimmäinen kohta, esityslistan hyväksyntä. Onko kommentteja? Esimerkki esityslistaan näin ei ole. Ja tässä hyväksy. Taiseksi puheenjohtajan ilmoitukset. EKPn e pyynnön pohjalta liittyen äh, rahapoliittiseen vuoropuheluun ja EKP-kuulemiseen. Pyydän teitä kiinnittämään huomiota siihen, että valiokunnan kokous maanantaina 8. heinäkuuta alkaa 2.30 puoli kolme. Tämä pyytö on tehty sen mahdollistamiseksi, että Mario Draghi saa pääsee myöhemmin iltapäivällä euroryhmän kokoukseen. en voi tehdä asialle mitään. Tämä tiedonanto kuulette sen. Sitten toinen kommentti liittyen väärän käyttöä. Trilogi oli viime torstaina 20. kesäkuuta. merkittävä edistystä on tapahtunut ja poliittinen periaatesopu on käden ulottuvilla – Siihen vaaditaan, että neuvosto tällä viikolla vahvistaa jotkut ratkaisemattomat kysymykset. Siihen tarvitaan teknistä työtä ja sitä tehdäänkin. Onko tähän liittyen kommentteja? Ei. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Euroopan keskuspankin vuosikertomus ja herra Pittella. Mä käsittelen mietintöluotosta. Onnesta näkö herra Pitellän. Siellähän on. Puheenvuoro on teidän. Pyydän. Grazie, signora Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut nyt siitä, että saatte johtaa tätä kokousta. Hyvät kollegat, 2012 oli hankala vuosi euroalueelle Monet teistä tietävät, että bruttokansantuote laski 0,6 prosenttia ja työttömyys on lisääntynyt ja se hälyttävästi lähestyy 12 prosenttia. Näissä erittäin hankalissa olosuhteissa viime vuonna markkinat reagoivat hermostuneesti ja heikoimpien valtioiden velkakirjat ovat nyt epäkestävillä korkeilla tasoilla. Ja näin ollen Euroopan keskuspankki on toiminut oikealla tavalla paremmin kuin monet valtioiden hallitusten päämiehet. Ja näin ollen me katsomme hyvänällä silmällä sitä päätöstä, joka tehtiin nyt kesäkuussa ja korkoa ollaan laskemassa, jotta talous voisi elpyä paremmin. Toiset lainat, joita myönnetään eurooppalaisessa järjestelmässä, antavat meille hiukan hengähdysaikaa, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Perinteiset mekanismit rahapolitiikan alalla eivät ole riittäviä, ja euroalueen kriisi on johtanut siihen, että EKP on hyväksynyt valtiovelkakirjaohjelman, ja kun tästä julkist, tämä julkistettiin, sen jälkeen voitiin vakauttaa markkinoiden odotuksia, ja kuitenkin EKPn toiminta ei ole ollut ratkaiseva, vaan kriisi hetkellä millä hyvänsä saattaa jälleen pahentua, varsinkin kun katsotaan näitä spread-lukemia eri valtionvelkojen välillä. Eli tässä on vakavia kysymyksiä ja kriisi saattaa vielä pahentua. Me olemme nyt kuilun reunalla ja saatamme sinne tipahtaa. Ja minun mielestäni tämä tilanne on aivan selvä. Sisäinen kysyntä on heikkoa ja se johtuu hyvin tiukasta säästöpolitiikasta, jota sokeasti ja ideologisesti, dogmaattisesti on noudatettu. Ja meidän täytyy oikaista tämä tilanne ja on tiettyjä asioita, joihin täytyy ryhtyä rahapolitiikan alalla. Ja tässä on minun ehdotukseni uudelleen järjestelty ohjelma. Tällä hetkellä yksi jäsenvaltio siitä on päättänyt, mutta meidän täytyy käyttää tähän pelastusrahastoa. Ja ne maat, jotka pyytävät tätä apua, joutuvat odottamaan tiukkoja ehtoja. Mutta meidän pitää irrottaa nämä tukiohjelmat näistä tiukoista ehdoista budjettipolitiikan alalla Tämä on aivan keskeinen edellytys, hyvin keskeinen elementti. Euroalueen kriisi ei ole velkakriisi, vaan se on puuttuvan kysynnän kriisiä. Meidän ei pidä edelleen heikentää kysyntää heikoissa valtioissa, jos ne halutaan saada pois kriisistä. Meidän pitäisi katsoa, kuinka järjettömiä ehtoja on liitetty näihin tukipaketteihin, jotka ovat pahentaneet kriisiä, ja ne ovat vaikuttaneet erittäin kielteisesti julkiseen alijäämään. Eli meidän täytyy eriyttää nämä tukiohjelmat tiukoista säästöehdoista. Sosiaalisesti tämä järjestelmä tällä hetkellä on kestämätön ja yksikään jäsenvaltia ei vielä ole pyytänyt varoja tästä järjestelmästä juuri siitä syystä, että se on sosiaalisesti kestämätön. Sitten toinen asia liittyy siihen, että meidän on varmistettava, että likviditeetti pankkijärjestelmässä, jota tulee EKPstä, että sitä käytetään enemmän reaalitalouden tukemiseen. Meidän pitää olla rohkeampia, meidän täytyy miettiä uusia väyliä, katsoa millä tavalla voidaan vähentää kielteisiä deposit facility rateä. EKP tähän mennessä on antanut lainoja ja sitten on uudelleen tallennettu ekp Eli näitä varoja ei ole käytetty reaalitalouden tukemiseen millään lailla. Eli EKP pitää kiinnittää tähän asiaan enemmän huomiota. Täytyy katsoa, kuinka dramaattinen tilanne nyt on Euroopassa. Meillä on hyvin paljon sosiaalista pahoinvointia ja työttömyyttä. Meidän täytyy nyt puuttua näihin tabuihin ja tietysti täytyy nouttaa perussopimuksia, mutta meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla EKP voisi ostaa näitä velkirjoja, jotta voitaisiin talouteen syöttää lisää likviditeettiä. Meidän täytyy välttää sitä. Tämä asset-based securities johtaisivat uusiin rahoituskupliin. Täytyy myöskin välttää se, että EKPn tuki tulisi kyseenalaisista lähteistä. Euroopan pankkijärjestelmä on vielä hyvin hauras ja se uhkaa euroaluetta ja siksi meidän pitää rohkeammin edistää pankkiunionia. Euroopan parlamentilla ja tällä valiokunnalla on tärkeä rooli. 2012 luotiin pohja yhteiselle pankkivalvontajärjestelmälle ja EKP vastaa kaikkien pankkien valvonnasta euroalueella ja silloin Euroopan keskuspankilla on erittäin suuret valtuudet. Näitä valtuuksien pitää liittää yhä enemmän vastuuta ja avoimuutta. Ja tämä yhteinen valvontajärjestelmä, joka ollaan hyväksymässä, sisältää demokraattisia sääntöjä, esimerkiksi se, että Euroopan parlamentin on hyväksyttävä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitys valvontaelimeen. Ja toimielinten välisessä sopimuksessa, josta neuvoteltiin parlamentin ja EKPn välillä, saattaa johtaa parantumiseen, erityisesti sen suhteen, että voitaisiin julkistaa pöytäkirja valvontaelimen kokouksesta. 2012 EKP on toiminut vahvasti, mutta se voisi olla vielä rohkeampi ei-perinteisillä politiikan aloilla. Meidän täytyy nyt liittää tähän rohkeuteen vastuuta ja avoimuutta, koska kansalaiset ja me, jotka edustamme kansalaisia, meillä on oikeus tietää, miten tätä politiikkaa ja näitä toimia hallinnoidaan tällä hetkellä ja myöskin EUn tulevaisuudessa. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur. Euh, je voudrais quand même... Kiitoksia. Tämä on siis vuosikertomus 2012. Eli tämä nyt vielä ei liity tähän pankkiunioniin. Meillä on sitten muita mietintöjä, joissa voidaan käsitellä niitä asioita, mutta seuraavaksi puheenvuoron saa sitten varjoesittelijä Gal Peltz EPPstä. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Először is eh, szeret... Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää esittelijäämme hänen tekemästään työstä. Haluaisin ehkä nyt puhua näistä kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä tässä tekstissä. Kun puhutaan Euroopan keskuspankista, niin meidän täytyy varmaankin lähestyä tätä aihetta – keskuspankin kannalta. Ja katsomme, että näin ollen on tärkeää tietää, mitkä Euroopan keskuspankin tehtävät ovat. Euroopan keskuspankillahan on oma roolinsa talouselämässä ja on monenlaisia tietoja, kuten työllisyys ja kasvu, jotka tulee ottaa huomioon, mutta näillä tiedoilla ja EKPn työllä ei ole korrelaatiota. Mitä tähän omaan kantaani tulee, niin mielestäni tämän tekstin rakenne on oikein hyvä. On hyvä, että se ottaa huomioon äh, talous- ja rahapolitiikan, pankkiunionin. Mitä rahapolitiikkaan tulee, niin minun mielestäni kaikkein tärkeintä on se, että jos me sovimme siitä, että korkotason alentaminen on hyvä asia, niin meidän tulisi tämä sitten nostaa esiin myönteisenä seikkana tekstissä ja puhua sitten muista rahapoliittisista toimista omalta kannaltaan. Tässä on jokunen kysymysmerkki, joitain epävarmuustekijöitä varmaankin sitten varjoesittelijöiden ja esittelijän välisissä tapaamisissa voimme vielä tähän syventyä, mutta en ole ihan varma siitä, että miten voimme lisätä EKPn sitoutumista PK-yritysten sekä kotitalouksien huomioon ottamiseen. Tätähän se ei voi tehdä suora, suoralla tavalla. En itse asiassa ole yhtä mieltä sellaisesta lähestymistavasta, jossa OMT, rahapoliittinen suorakauppa, sitä pidetään nämä lopullisena ratkaisuna siis kohdat 5-10. Ja minä aion kyllä tehdä kohti 5-10 tarkistuksia. On tärkeää, että tekstissä sanotaan selkeästi, että rahapoliittiset välineet, joita Euroopan keskuspankki eh, käyttää, ovat ehkä tulleet tiensä päähän ja että EKPn tästä syystä tulisi pohtia muita tapoja eh, toimia luonnollisesti aina muistaen sen toiminnan puitteet. Minä en usko, että Euroopan keskuspankin sääntöjen muuttaminen esimerkiksi rahapoliittisen vakauden ja työ, täystyöllisyyden <laughs> kohdalla olisi oikea tapa toimia. Tuo täystyöllisyyslähestymistapa minun mielestäni on hiukan kyseenalainen ulottuvuus tässä tekstissä. Minä uskon, että rahapoliittisen hallinnon tulisi olla demokraattista ja että Euroopan keskuspankin riippumattomuus ei voi olla minkäännäköinen selitys äh, avoimuuden puutteelle. Mitä sitten vaihtokursseihin tulee, niin äh, minun uskoakseni nämä ovat hyvin tärkeitä, koska vaihtokursseihinhan äh, liittyy läheisesti kilpailukyky ja kasvu. Hmm, huonosti valittu vaihtokurssi voi kasvun vaikuttaa kielteisesti. Sitten äh, pankkiunionista olen samaa mieltä pankkiunionin äh, luomisen tarpeellisuudesta, vaikkakin tämä on hyvin äh, hauras rakennelma. Asian käsittelyn täytyy kulkea käsi kädessä niiden keskustelujen kanssa, joita käydään pankkiunionista yleisellä tasolla. Minun mielestäni EKPn vuosikertomuksessa on rakenteellinen ja toistuva puute. Se ei siis liity tähän mietintöön, vaan se liittyy EKPn omaan vuosikertomukseen. Joudun tämän nyt toistamaan, olen tähän viitannut aiemminkin. Nimittäin se, että EKPn vuosikertomuksessa ei oteta huomioon Euroopan parlamentin tekemiä ehdotuksia, esittämiä pyyntöjä. Euroopan parlamentti jätetään täysin huomiotta tämän rakenteen kohdalla sen sijaan, että auttaisimme toinen toistamme työssämme, vaikuttaa siltä, että vain hankaloitamme toinen toisemme elämää. Eli me teemme omat suosituksemme omassa mietinnössämme ja EKP seuraavassa vuosikertomuksessaan ne täysin jättää huomiota, siis nämä meidän suosituksemme. Joten äh, rakenteen suhteen olen samaa mieltä ja tulen tekemään tiettyjä tarkistuksia. Kiitoksia. Merci, Kiitoksia Rova Galpelch. Nyt annan puheenvuoron Nils Turvalsille. No, Mutta meillä vaikutelma tähän ei ole paikalla. Onko täällä joku liberaaleista, joka puhuu hänen sijastaan? Näin ei ole. Sitten on vihreiden vuoro. Ah, Ai, Lela. Présidente, Ah. C'est avec grand plaisir. Minä olen rouva Jolin tilalla. En tietysti pärjää, mutta yritän parhaani. Tämä on tätä gender-valtavirtaistamista valtavirtaista vastakkaisisuuteen. Hyvä, että totesitte kun sitten asiasta keskustellaan. Kiitos herra Pitelälle hänen alustavasta mietinnöstään. Keskityn muutamaan kohtaan, joihin me haluaisimme antaa muutaman panoksen. Mistä on kysymys? EKP on, on tietysti keskuspankki, mutta ei voi jättää huomiota, sillä annetaan muita tehtäviä. Erityisesti pankkiunioniin ja pankkivalvontaan liittyen ei voi jättää huomiota myöskään, että käymme keskusteluja aika vilkkaitakin kahden mielemme välillä saadaksemme demok- riittävää robustia demokraattista valvontaa EKPlle, erityisesti se valvontatehtävään liittyen. Ei ole terve tilanne, jos emme viittaa tähän EKP-vuosikertomuksen liittyvässä mietinnössä. Ehkäpä se on tärkein kiistakysymys EKPn ja parlamentin välillä ja sen mainitsemattomuus voitaisiin ymmärtää väärin. väärin. Toisekseen, EKP kuuluu siihen pikkuhommelin, jota troikaksi joskus kutsutaan, jolla on tärkeä osa unionin talouspolitiikan harjoittamassa, erityisesti niissä maissa, että kutsutaan ohjelmamaiksi. EKPn roolin tässä jutussa on vähän outo, koska se menee rahapolitiikan yli, jos EKPkin itsenäisyydestä voidaan puhua rahapolitiikan yhteydessä, niin muissa missioista ei. Troikan osana EKP ottaa tai antaa panoksensa päätöksiin, jotka eivät paljonkaan liity rahapolitiikkaan. Joten täytyy suoranaisesti viitata mielestämme tähän rooliin. Ja muistutan äs- vain äskettäisen kiistakysymykseen, joka liittyy IMFään toisen Troikan jäsenin suorapohjaisiin kommentteihin. Tiedämme, että, että kun Kreikka ei 2010 äh, saneerattu, se johtuu radikaalista kannasta, päätävästä kannasta muiden Troikan jäsenen puolelta, eli EKPn puolelta. Tämäkin on maininnan arvoista. Kolmannekseen nämä tavanomaiset rahapoliittiset toimet. Olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä esitteli totesi mietinnössä. Lisäisimme tähän joitakin tavanomaisia rahapoliittisiin toimiin liittyviä tekijöitä ja sellaisten maitteen tilanteeseen, jotka haluaisivat lopettaa ohjelmamaan statuksensa. Ja sitten Irlannin nämä promissory notes – Ja siitä EKPstä varmaan puhutaan. Ja sitten tämä likviditeettiapu. Emma, siinä ei ole paljon... Siinä on ollut transparenssia, mutta halusimme mennä vähän pitemmäksi. Halusimme, että EKP kertoisi maittain ne instituutiot, jotka ovat saaneet näitä hätäluottoja transparenssin suhteen me haluaisimme vähän hienommalla kammalla käsitellä tietoja, jotka koskevat ABSia, joita rahoituslaitokset käyttävät vakuuksinne. Haluaisimme ainakin varallisuus esine kategorioittain nämä. Ja haluaisimme tietää, miten EKP arvioi vakuuksien arvon. Ja sitten on sopimuksen näistä nettoasseteista. Ja nämä ovat salaisia, nämä liittyvät kansallisiin keskuspankkeihin ja EKP, jotka liittyvät erityisesti astekohtaisiin määriin, jotka kukin e-, alueen keskuspankki saa ottaa talletuksena. Ja tämä liittyy myös tapaan, jolla EKP rohkaisee tai ei reaalitalouden rahoittamiseen tai, ja pekoyritysten. Ja olisi, olisin erittäin mielelläni antamassa näihin panoksia mahdollisimman pian. Kiitos herra Lambert. Nyt puheenvuoro Epinkille ECRltä joka on tämän ryhmän varjoesittelijä. Um, thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Pitellää tästä mietintöluonnoksesta. Se menee paljon pidemmälle kuin mitä ryhmäni voi hyväksyä, mutta tämä on kuitenkin hyvin selkeä, vaikkakin vääränlainen. Esittelijä on LTRO-ta ylistänyt ja hän haluaisi irrottaa nämä ehdot näistä tukitoimista vakausjärjestelmästä ja vakausmekanismista. Ja että täytyy suojata likviditeetti täysimittaisesti ja että pitäisi käyttää tätä avointa rahoitusta valtion velan suhteen. Ja tämä viittaa kaikki yhteen suuntaan, että rahan painaminen on kriisin ratkaisu. Eli tällöin hallitukset painavat rahaa omaan käyttöönsä ja teeskentelevät pelastavansa talouden. Ja tällainen tuore raha ei liity talouden kasvuun, eli silloin tämä on halpaa rahaa, eikä se johda talouden rakenteellisiin muutoksiin, niin kuin on nähty. Ja tänä viikonloppuna Bank of International Settlements kritisoi tätä halvan rahan lähestymistapaa, ja tällöin valtiot voivat lykätä rakenneuudistuksia. Ja puheenjohtaja siteeraa nyt hiukan tätä raporttia. Tässä sanotaan, että on yhä selvempää, että keskuspankit eivät voi tehdä kaikkea palatakseen lyhään, lyhästä taloudesta kestävän kasvuun. Ja nämä alhaiset korkotasot ja epätavallinen rahapolitiikka on tehnyt helpoksi sen, että yksityinen sektori on lykännyt toimia, hallitukset eivät vähennä alijäämää ja viranomaiset eivät toi, toteuta tarvittavia uudistuksia. Eli kaiken kaikkiaan katson, että meidän pitää olla hyvin kriittisiä ja olla realistisempia, kun keskustelemme tästä mietinnöstä. Ja olen tekemässä tähän useita tarkistuksia ja toivottavasti voimme laatia yhdessä kompromisseja rakentavassa hengessä. Kiitos. Se ei ole helppoa. Mutta ponnistellaan. Nyt ei ole enää varjoesittelijöitä. Gue ei ole antanut merkkiä. Nyt muut puheenvuoron pyytäjät. Ensinnä Liem. Anteeksi. Don't. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Une réaction tout d'abord à ce que vient de dire Monsieur Epping reaktiona siihen, mitä herra Epping sanoo. Onkohan varmaan tämä sama kritiikkiä Englannin pankkiin, joka haluttaa tällaista määrällistä helpottamista QEtä, Ja tekee kaiken, jonka te tuomitsette. Ja joka onnistuu säilyttämään ympäristön, jossa korkeataso alhainen, sen on EKP, kuten herra Pitellä, ylläpitää ympäristöjäsmää, jossa korko on suhteellisen alainen. Ja tässä suhteessa, sen suhteessa täyttää roolissa täysin. Nyt puhuisin herra Pitelään mietinnöstä, toisin kuin täällä se kritiikki, mitä täällä on esitetty jossain määrin, se painottaa niitä kysymyksiä, joita meidän parlamentin jäsenenä pitäisi esittää EKPlle. Kysymyksiä, joita olemme alkaneet jo esittääkin rahapoliittisen vuoropuhelun osana, ja herra Pitelläkin oikeassa painottaessaan dem- demokratian puutetta liittyen rahapolitiikan kysymyksiin kaksi esimerkkiä. Toinen on juuri, se, juuri julkisen velan ostamiseen ja ohjelmaan, me tiesimme, että ekopella on Kreikan ja Portugalin valtavelkaa. Ja joka kerta me kysymme herra Draagilta, onko EKP tehnyt voittoa tällä velalla. Tätä seikkaa täytyy painottaa. Toinen seikka, mitä painottaa, on, että silloin kun EKP ää, siirtää on likviditeettiä yksityisessä pankkijärjestelmässä ja laajentaa niiden assettien hyväksyttävyyttä, jota se ottaa vakuutena. Se muuttuu valtavaksi kassaksi, joka mahdollistaa yksityispankkien jatkuvan spekuloinnin. Ja tämmöinen täytyy laittaa EKP-tilille tämän politiikan seurauksista. Ja sitten on valuuttakurssipolitiikka, johon kiinnitetty huomiota. Keskustelu puuttuu siitä täysin Euroopan tasolla. Keskustelu puuttuu, keskustelu puuttuu tässä eli käytännössä tässä käy niin, että eräiden maiden aika heikosti kätketty intressit, joita EKP implisiittinen valuuttakurssipolitiikka heijastaa. Tässä on vahvan euron politiikkaa harrastettu annetaan harjoittavan maan, ella on sen yli jäämä, jota eivät välttämättä hintakilpailun, vaan muun kilpailukyvyn avulla saavuttavat. Ja ää, vahva politiikka säilyttää näitä säästäjien säästöjen arvoita, mutta maat tarvitsevat taas heikompaa valtakurssia. Pärjätäkseen vyöhykkeen maiden kilpailussa kanssa. Tästä tarvitaan keskustelua Yhdysvalloissa ei tapahdu, mutta neuvostossa pitäisi tapahtua, koska sopimusten mukaan valtakurssipolitiikan päätöksen pitäisi tehdä. Ja ECOFINin täytyy vaatia EKPltä sitä, että sillä on riittävät välineet, joita voidaan harjoittaa kunnan valtakurssipolitiikkaa. Näistä kysymyksistä pitää keskustella ja herra pitää oikeassa laitakseni pöydällä. Paljon kiitoksia. Jos minulla olisi puheenvuoro, pyytäisin, että että sanoisin, että itsenäisyys ei välttämättä ole epädemokraattista, mutta nyt Rave Anne Langen. Ja, vielen dank. Kiitos. Kuuntelin kollega Pitellä, joka esitteli mietintöluonnoksensa. Hänellä on tässä luonnoksessaan paljon oikeita seikkoja, jotka kaikki voimme allekirjoittaa, mutta myös paljon sellaista, mitä me emme suinkaan voi kaikki hyväksyä. Ja nämä kohdat osoittavat, että täällä on jo vuosia ollut kiistaa. Muun muassa tämä kohta 10. Kohta 10 tekstissä, jota tässä nyt siteeraan tässä nimittäin todetaan, että pitää tarpeellisena tarkistaa perussopimuksia ja EKPn perussääntöä, jotta hintavakaus ja täystyöllisyys asetetaan euroalueen rahapolitiikan kahdeksi tasavertaiseksi tavoitteeksi. Ja tässä nyt on kyse siitä, että mikä politiikka on oikeaa. Jo ennen euron käyttöönottoa kymmeniä vuosia sitten olemme käyneet tätä keskustelua ja tämä vaatii todella perussopimusten perustavanlaatuista muuttamista, eikä yksin omaan pieniä muutoksia. Tämä voisi olla yksi valmistelukunnan tehtävä. Siitähän nyt on puhuttu muutenkin valmistelukunnan koolle kutsumisesta. Eli ei nyt näin tuosta vaan lonkalta voi heittää, että pitää tarkistaa perussopimuksia. Euroopan parlamenttihan nyt kuitenkin kunnioittaa olemassa olevia lakeja. Sitten kohta 12. Kehottaa EKPtä kiinnittämään enemmän huomiota kiristäviin vaikutuksiin, jotka kohdistuvat bruttokansantuotteeseen, työllisyyteen ja niin edelleen. E hän se ei se nyt säästä, kun jäsenvaltiot säästävät. Eli tämä on aivan väärä järjestys. Euroopan keskuspankki ei suinkaan ole vastuussa siitä, että ää, on velkaannuttu eikä Euroopan keskuspankki voi tälle velkaantumiselle tehdä muuta kuin ehkä antaa väliaikaista apua. Ja kun tässä nyt sitten äh, katsotaan vaikkapa tuota äh, Baselin äh, pankin toimia. Sehän koordinoi maailmanlaajuisesti 19 johtavan keskuspankin ja vastaavan toimia. Ja kun tällä todetaan, että sen tulee vuosikertomuksessaan todeta, että pitää olla helpompi, ei, ei voi olla niin helppoa velkaantua ja toisaalla, tämä on tämä toinen osa Pitelän tekstiä, alhaisemmat korot. Alhaiset korot johtavat aivan liian suuri, suur, riskinottoon ja samalla tämä sitten johtaa liialliseen sirpaloitumiseen rahoitusmarkkinoilla. No Fedhän on nyt jo alkanut kääntää tätä kelkkaa ja siitä keinottelijat eivät tykkää. Mutta meillä on 9,5 biljoonaa euroa valtionvelkaa ja 5,8 biljoonaa PKT, eli <laughs> kyllä tässä joku raja on saavutettu, josta ei todellakaan EKPtä voi asettaa vastuuseen puheenjohtaja jo viittasi siihen, että pankkiunionihan on vasta, vasta tulossa, ei siitä ole vielä edes päätetty. Eikä se ole vuoden 2012 EKP-vuosikertomuksen asia, koska sitä ei edes ole päätetty vielä, mutta voihan sitä nyt aina tietenkin mietinnössä katsoa tulevaisuuteen, tottahan toki, mutta silloin aivan ilmeiseksi tulee, että tämä asia pitää sitten äh, järjestellä oikein. Pitellä on todennut, että EKP on rohkeasti lähtemässä kaikkien pankkien valvontaan, mutta faktahan on, että vain ne pankit, joiden tase on yli 30 miljardia euroa, eli vain suurimmat pankit tulevat tämän valvonnan piiriin tai sitten jäsenvaltion kolme suurinta pankkia. Eikä tämä todellakaan näin ollen kata kaikkia pankkeja eikä ole kattava pankkivalvontaa. Ja ainakin meillä Saksassa viime viimeinen sana on perustuslakituomioistuimella. Siellä pidettiin kuuleminen ja kuulemisessa Euroopan keskuspankki vastoin kuin tähän astisessa ohjelmassaan totesi, että tuo rajaton rahan antaminen tarjolle tulee tiensä päähän sekin, eli on silläkin jotkut rajat. Ja kun nyt erotetaan pankit ja valtiot toisistaan, niin sitten nuo valtavat määrät ilma, halpaa rahaa, niin se onkin itse asiassa se vesitetään koko homma, kun ajatellaan näitä tiettyjä maita, jotka ovat saaneet 3 prosenttia EKP-rahaa ja ostaneet 6 prosenttia valtion joukkolainoja. Eli tuo Baselin pankki toteaa edelleen, että joukkovelkakirjat ovat riskiltään nolla. Ei se nyt ihan näin ole. Meillä täällä Ekonissa meidän täytyy olla kriittisiä ajatellen toki rahapoliittista vuoropuhelua, mutta me, meidän on mentävä vähän pidemmällekin. Emme me voi tehdä tästä mietinnöstä vain jotain toivomusluettelua, mitä haluaisimme. Kiitos. Listalla ei ole enää muita puhujia. Haluatko joku muu puheenvuoron? Jos näin ei ole, anna puheenvuoron herra esittelijälle. Herra Pitella. Presidente, io ringrazio Kiitoksia. Kiitokset kollegoille näistä huomioista ja tuesta ja myöskin kritiikistä ja kysymyksistä, jotka ovat hiukan kiistanalaisia, jotka he ottivat esille. Meillä pitää olla tasapainoinen lähestymistapa. Ja tässä on kysymyksiä, joihin olen kiinnittänyt erityistä huomiota. Esimerkiksi, miten perheille ja yrityksille saadaan luottoa. Tämä on tietysti keskeinen kysymys, joka koskettaa meitä kaikkia, ja meidän täytyy käsitellä näitä vähän syvällisemmin. Sitten tässä on yksi kohta, joka liittyy vaihtokurssipolitiikkaan, mutta tämä liittyy kaikkeen. Ja minä olen valmis varjoesittelyiden kanssa ja kaikkien muiden kollegoiden kanssa yhdessä miettimään kompromisseja. EKP, kuten on tullut esille viime vuonna, on nyt erittäin merkittävä institutionaalinen toimija. Ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että parlamenttiin on otettava selkeästi kantaa tähän kysymykseen. Eli minä olen todella valmis ottamaan huomioon kaikkia kantoja, joita kollegoilla on. Joskin tässä vaiheessa ennen kuin käsittelemme tarkistuksia. Eli kollegat voivat ottaa minun yhteyttä ja olen valmis tekemään heidän kanssaan yhteistyötä. Paljon kiitoksia tässä aikataulua. Tänään oli ensimmäinen mielipiteiden vaihto. Tarkistusten takaraja on 10. heinäkuuta tarkistuksesta keskustellaan täällä 23. syyskuuta. Valiokunnassa on äänestys 4. tai 5. marraskuuta. Ja suuntaa antavasti tämä menisi joulukuussa tuntoon. Hyväksyttekö tämän aikataulun? Eli tarkistusten takaraja 10. heinäkuuta Seuraava esityslistan kohta on Burkhartin mietintö liittyen euron käyttöönottoon Latviassa. Olemme asiasta keskustelleet. Tänään käsittelemme tarkastuksia ja sitten ään, tulemme äänestämään. Herra esittelee puheenvuoroa teidän. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluan todella lämpimästi kiittää näistä tarkistuksista, joita minulle on esitetty kaiken kaikkiaan. Niitä tuli 22 kappaletta. Ja täytyy todeta, että eihän tässä kyllä määrä aikaa paljoakaan ollut, 24 tuntia, mutta jotain saatiin kuitenkin aikaan, eli ihan hyvinhän tämä sitten loppujen lopuksi meni. Haluaisin vielä todeta, että tiukan aikataulun vuoksi meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tänään tässä kokouksessa ensin keskustella tarkistuksista ja heti tämän jälkeen sitten toimittaa äänestys. Tämä, niin kuin hyvin tiedätte, johtuu siitä, että aikataulu on todella äärimmäisen tiukka. Minua ilahdutti kovasti todeta se, että yksikään tarkistus ei ollenkaan osunut ohi maalin sellaistakin sattuu Werner, niin äh, tässä on äh, yleissuhtautuminen ollut oikein myönteinen Latvian eurojäsenyyden suhteen ja haluan lämpimästi kiittää varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta keskustelusta vuoropuhelusta viimeisen viikon aikana. Varjoesittelijöiden kanssa keskusteltuamme olemme mm, päättäneet yhdistellä näitä tarkistuksia, mm, tarkistuksia, jotka olivat samansuuntaisia. suuntaisia Suurempia ongelmia tähän ei liittynyt ja mielestäni lopputulos on oikein hyvä, oikein myönteinen. Sovimme kaiken kaikkiaan seitsemästä kompromissitarkistuksesta. Teimme joitain muutoksia, joita tarkistukset esittivät, muun muassa A, B, E ja F kompromissit, C ja G itse asiassa laajentavat tätä tekstiluonnostani ottavat esiin uusia ulottuvuuksia. Ja ihan niin kuin viime viikon keskustelussa sovittiin, tämä on nyt sitten muotoiltu. Ja energiariippuvuuskysymys sekä hinnat on vielä sitten nekin otettu huomioon, nimittäin kompromississa D. Päätimme että muut aiheet eivät kuulu tähän tekstiin, tässä kyse on yksinomaan Latvian eurojäsenyydestä, eikä mielestäni ole soveliasta tässä tekstissä nyt viitata muihin asioihin. Torstain varjoesittelijöiden kokouksessa, viimeisessä kokouksessa, päätimme pyytää komissiota pohtimaan, sitä olimme pyytäneet komissiota pohtimaan konvergenssikriteereitä vielä, mutta päätimme kuitenkin jättää sen tämän tekstin ulkopuolelle. Se ei oikeastaan kuulu tähän. Kun ajatellaan kaksi vuotta sitten Viron liittymistä euroon, niin tuolloin ehkä tämä kritiikki olisi ollut oikea-aikaista, mutta ei ehkä nyt. Nyt se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö minä tätä tukisi, ja niin kuin keskustelussakin totesin, olen sitä mieltä, että konvergenssikriteerejä tulisi tosiaan pohtia uudelleen, muuttaa. Mutta tällainen pyyntö pitäisi varmaankin komissiolle esittää muissa sopivammissa puitteissa. Ja olisin kovin kiitollinen, jos tämä asia voisi täällä valiokunnassakin ehkä saada hiukan heijastuspintaa. Lopuksi puheenjohtaja toteaisin vielä, että yritimme säilyttää tällaisen myönteisen linjan tässä tekstissä ja mielestäni siinä onnistuimme oikein hyvin minun mielestäni näin tässä tekstissä osoitamme, että Latvia on tervetullut uusi euroalueen jäsen. Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset puheenjohtajalle puhujalle Netanen Varjo esittelijöille SD-ryhmästä ensin Guttas. Thank you, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmän nimissä toteaisin, etten näe mitään ongelmia tässä äänestyslistassa, ja kuten viimeksi selitin, me äänestämme Latvian puolesta, kun se pyrkii euroalueeseen. Olen iloinen siitä, että esittelijä on löytänyt ratkaisun tähän poliittiseen kysymykseen, koska meidänkin ryhmämme puhui siitä tarkistuksissa. Ja sitten tässä on puhuttu näistä lähestymiskriteereistä ja pankkiunionin täytäntöönpanosta ja muista toimista, jotka liittyvät tähän emu kysymykseen. Oma mietintö on varmaan hyvä päätös, koska mielestäni tämä ei ole oikea paikka puhua näistä asioista tässä mietinnössä, eikä myöskään oikea hetki keskustella tästä nyt, mutta me ehdottomasti tuemme oma mietintöä näistä asioista. Ne ovat mielestäni hyvin keskeisiä ja ryhmäni tukee niistä kumpaakin erikseen. Ja lopuksi kiittäisin kaikkia jäseniä, joilla on ollut aikaa laatia tarkistuksia, ja kuten sanoin, me tuemme Latvian liittymistä euroalueeseen. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Varjoasettelijä liberaaleista on Klintz, jota en näe. Onko joku hänen varahenkilönsä? Ei, näköjään. Sitten seuraava esitteli myös Vihreät. Merci, merci. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ja nopeasti. Haluaisin sanoa herra Baltzille, että olemme oikein tyytyväisiä sitä avoimesta hengestä, jota hän on osoittanut. Joten tässä ei ole mitään isompia poliittisia ongelmia. Ja tässä hengessä näemme hyvin herra Baltz, kuinka omistautunut asialle olette sosiaalisesti kollegamme myös. Tämä liittyy kun lähentämiskriteereihin, laajentumiseen ja tilanteen kehittymiseen. Me olemme tehneet tarkistuksen. Tästä siitä asiaa tulee keskusteluksi valiokunta-aloitteessa näin yhteydessä, joka täällä tulee. Se on kiinnostava myönteinen konteksti sinä määrin, kun tuota omistautumista on, me vedämme tarkistuksemme kahdeksan pois. Ja kahdeksankin, joka oli siinä naapurina. Mutta toisaalta silmästä me ole mukana, mutta 18 hän se on, jonka me säilytämme. Kuulemme argumenttinne, mutta se viittaa veropolitiikkaan liittyen yrityksiin ja niihin pelkoihin, joita voi olla tässä näkökulmasta. Tätä ollaan, että se on tässä puitteissa. Vaikka että periaatteessa ole tässä asiassa eri mieltä meidän näkökulmasta meidän mielestä parempi, että parempi, että tämä ulottuvuus parlamentin päätöslauselmaa. Tämä se merkitsee sitä, että äänestämme hyvin pitkälti teidän ehdotuksenne puolesta. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Näyttää sille, että, että sanoneet kantaa ne tarkistuksessa yhdeksän. Öö, nu, nu, si. Kyllä, kyllä. Minähän sanoin sen. Ehkä ette ymmärtänyt minua oikein. Me vedämme sen pois kahdeksan ja yhdeksän. Paljon kiitoksia. Puheenjohtajan mikrofoni on pois päältä. Seuraavaksi ECR. Ratsille ei ole paikalla, mutta Strzyk on pyytänyt puheenvuoroa. Well, thank you. Thank you, Madam Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. ECRn varjoesittelijä on herra Ziller. Hän ei ole paikalla ja pyysi minua puhumaan puolestaan. Mutta en minä lu- puhu, minä luen hänen kantansa. Ja todella kyseessä on siis herra Silan kanta, ei minun. Varjoesittelijämme eh, jälleen kerran kiittää herra Baltsia hyvin tasapainoisesta ja tärkeästä mietinnöstä, joka on erityisen tärkeä siitäkin syystä, että se yhtäältä osoittaa, että Euroopan parlamentti tukee Latvian pyrkimyksiä liittyä euroalueeseen ja toisaalta antaa Latvian hallitukselle erityisen luottamuksen osoituksen sen ponnisteluista, jotka todella on havaittu ja jotka tulee huomioida. Mutta toisaalta tosiaan parlamentti on myös todennut, että työtä on vielä tehtävänä, nimittäin köyhyyden vähentäminen maassa, samoin parannukset energia-alalla, tiedottamisessa ja pankkivalvonnassa – mitä sitten tulee sellaisten henkilöiden talletuksiin, jotka eivät ole kirjoilla maassa. Mutta nämä ovat todellakin sellaisia asioita, joista pitäisi herra Sillerin mukaan huolehtia viipymättä. Kiitos. Oh, pardon. Anteeksi. Toistan. Muita puhujalistalla ei ole. Haluaako joku vielä puheenvuoroa? Jos ei, puheenvuoron esittelijä. Anteeksi, herra Karins. Thank you very much, I'll... Kiitoksia, yritän nyt puhua lyhyesti. Kommentaisin näitä seitsemää kompromissia, jotka esittelijä laatinut. Ne on hyvin laadittu, niissä on otettu hyvin huomioon se henki, ja monien tarkistusten tarkka kirjainmuoto, joten haluaisin vain ilmaista tukeni tälle. Eli onnittelut. Herra haluatko puhua? Voi, sydämestä kiitokset rouva puheenjohtaja. Eipä tässä paljon lisättävää ole. Kuultu keskustelu puhuu puolestaan. Olemme tässä yhdessä, korostan yhdessä, saaneet aikaan ihan kunnollisen mietintöluonnoksen. Ja uskon, että valiokuntamme äänestyksessä suosittelee Latvian eurojäsenyyttä. Eikäpä muuta. Kiitos. Onnea esittelijälle. Ja nyt voimme sitten käydä äänestykseen. Minä olisin nähnyt ryhmäni äänestyslistalla. qui a encore un point Vaikuttaa, että esityslistalla onkin vielä kohta ennen. Ja tämä käsittelee Euroopan unionin yleistä talousarviota. Eli teillä on vielä aikaa lukea nämä edellisen mietinnön tarkistukset. Tästä aiheesta taas esittelynä herra Giegold, ja teillä on puheenvuoro. It seems uh, that... Vaikuttaa sille, että kukaan ei protestoinut, kun te halusitte äänestää suoraan. Ehkä tämä tarvita, mutta... Mutta huumori sikseen. There's no budget proposal. Uh... Tämä käsittelee budjettiehdotusta eikä budjettia. Tämä on tämä ironinen tilanne, missä me olemme. Minä työskentelisin mieluummin lukuihin pohjautuvan budjetin tilanteeseen, mutta sihteeristä kertoo, että minun täytyy kuitenkin lukea mietintöni täällä. Olen laittanut tähän tällaisia yleisperiaatteita, jotka ovat lähellä parlamentin aikaisempia kantoja. Oletetaan, että tässä että budjetilta tulee sitten viisaita ehdotuksia. En toista ehdotuksiani niin tässä. Mainitsen vain yhden kohdan, joka on lähetetty vähän huolta. Olemme antaneet paljon lisätehtäviä valvontaviranomaisille. Tämä oli tärkein osa budjettia. Tämä on tärkein osa EU-budjettia, josta valiokuntamme on vastuussa. Olen hieman huolestunut että niiden status lähtee siitä, että valvontaviranomaisen lainsäädäntötehtävät lisääntyvät. Tämä otetaan EU, että varoitetaan EU-virastojen varoista tämä periaate Se Tämä vähän irinistämällä me olemme lainsäädäntöä. Ehdotusehdotukselta olemme luoneet Äh, Esmania ja, ja muuten muitakin pankkivalvontoja. Ja jos me tämmöitämme salmesi kakkosen, kuten puhuin tähän Baltsille, Euroopalla on paljon tehtävää. Ja tiedämme, kuinka monimutkaiseksi asiat muuttuvat silloin. Mutta näyttää sillä, että halukkuus, että budjetit kasvaisivat, samassa suhteessa. Tähän on raitettua tahtoa. No tässä vaikuttaa neuvostossa valitsema tällainen yleinen juustohöylämentaliteetti. Tämä on jatkunut joitakin vuosia. Tässä ei ole mitään tolkkua. Emme voi lykätä ää, valvontaviranomaisille yhä enemmän tehtäviä ja sitten sanoa, että emme vastaavasti lisää henkilöstöä näen nähneet tilanteen no, Lontoossa, jossa pankkivalvonta viraston toimistossa on paljon innokkaita nuoria ihmisiä. Siinä ei ole mitään vikaa. Mutta selvää on, että palkat eivät ole kilpailukykyisiä Lontoossa. Japassa on hyvä samanlainen tilanne. Koska EKP yhteinen pankkivalvoja luo kilpailua. Kysymys ei ole koosta, vaan myös siitä, onko pankka kilpailukykyinen suhteessa kansallisiin valvontaviranomaisiin ja yksityisen sektorin työpaikkoihin. Ja tätä meidän pitäisi seurata sitä ja puolustaa sitä kantaa, että Euroopan tasolla ei voi fi- finanssilainsäädäntöä laatia ja sitten sen jälkeen jätetään kotitehtävät tekemättä. Tämä on ollut valintakuntamme pitkäaikainen kanta. Samalla linjalla pitäisi jatkaa. Ja muissa asioissa kiinnostuneena kuulen tarkistuksista. Keskustelisin laitaaksemme tasapainoisen linjan seuraavan vaan budjettia käsittelevän mietinnän suhteen. Arvostaisin rouva puheenjohtaja ja sain tästä puheenvuoron komissiolle. Ilolla kuulisin, milloin sa- saamme budjetin luvut. Ja kuulisin milläni heiltä seuraavatko Eurostatin ja kolmen valvontaviranomaisen erityksiä vai tuleeko komission ehdotukseen jo Merci beaucoup. No. Kiitos. Ennen varjostelijoita, kun te haluatte, että komissio puhuu jälkeen. Selvä. Ensimmäinen, esimerkiksi Ferber EPP. Ja vielen Dank, Frau Kiitos, rouva puheenjohtaja, rakkaat kollegat. Katsotaanpa näitä asioita nyt ihan rauhassa. Äh, meillä on Euroopan komissiossa aikamoinen analyysiapparaatti ja 25, 28, 30 eri virastoa ja kaikki <laughs> valiokunnat pyrkivät saamaan omista virastoista vieläkin tärkeämpiä ja suurempia. Itse olemme tällä hetkellä perustamassa jotain, jota pidämme aivan ehdottoman välttämättömänä, eikä tämä nyt suinkaan asioita tee helpommaksi näinä aikoina, kun neuvottelemme tulevien seitsemän vuoden rahoituksesta ja vain äh, mielikuvitusta käyttämällä rahaa tulee olemaan enemmän kuin viimeisenä seitsemänä vuotena. Näin ollen meidän tulisi keskittyä siihen, mikä on tarpeen ja välttämätöntä ja muilla osin ehkä olla valmiita siihen juustohöylän käyttöön, joten kun nyt ajatellaan tämän ekonvaliokunnan toimivaltaa, Meillähän on äh, itse asiassa vain äh, jokunen arvabudjettikohta, jotka kuuluvat meidän toimivaltaamme. Ja mietinkin, että onko todella meidän tehtävämme äh, rahallisesti vielä tukea niitä, jotka jatkuvasti akitoivat meitä vastaan. Minä en ainakaan olisi tähän valmis, enkä minä halua lisärahoitusta tähän. Nämä ovat mielestäni asioita, joita meidän täytyy tarkastella todella rauhassa. Ja mitä näihin virastoihin tulee, tuen täysin sitä, mitä esittelijämme sanoi. Ei tässä nyt kyse voi olla mistään kilpailusta valiokuntien välillä, että kenellä on hienoin, kaunein ja suurin virasto. Ei, vaan kyse on siitä, että se mitä poliittisesti haluamme voidaan hallinnollisesti ja organisatorisesti hoitaa ja että henkilöstöä on nämä asiat hoitamaan kylliksi. Tässä oikeastaan halusin budjettiesittelijälle sanoa. Seuraava sosialistien esitteli. Rally. President, mes chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Olette varmaan samaa mieltä, että on erittäin arkaluontoista aloittaa työmme valiokunnan lausunnosta vuonna 2014 budjetista, kun sopimusta vielä ei ole hyväksytty rahoitusnäkymistä 2014-2020. Budjettivaliokunta keskustelee asiasta tänään, mutta kollegamme eivät voi ottaa muodollisesti kantaa tähän ennen syyskuuta. Täytyy ottaa nyt huomioon erittäin arkaluontoinen poliittinen tilanne, joka liittyy tähän aiheeseen, ja kuinka epävarma on sitten äänestystulos parlamentissa, ja sehän sitten osoittaa parlamentin valtaa. Meidän ei pidä nyt ennakoida seuraavien kuukausien tapahtumia. Ja näin ollen kohdassa kaksi lausutuloksessa on mielestäni hankala sanamuoto, koska siinä jo nyt hyväksytään vuoden 2014 budjetti, joka on laskussa. Voisimme vaatia kovemmin syklien vastaista budjettia kohdassa yksi, ja muistuttaisin, että komissio ei vieläkään ole hyväksynyt vuoden 2014 budjettia. Meillä on tämä teksti myöhemmin tällä viikolla käytössämme, ja meidän pitäisi ehkä odottaa, että olemme nähneet tämän tekstin ennen kuin otamme kantaa tähän tekstiin. Tässä valiokunnassa meidän pitää analysoida yksityiskohtaisesti komission esitystä, ja ymmärrän kyllä, että Giegoldin lausuntoluonnos, joka lähinnä keskittyy poliittisiin prioriteetteihin, esimerkiksi valvonta, viranomaisen valvontaan, Eurostatiin, EBUihin. Se on tietysti ihan järkevää, jotta tämä ongelma voidaan ratkaista. Ja esit- valmistelijan ehdotukset ovat hyviä. Ja sitten toinen asia, josta valiokunnassa on neuvoteltu, voidaan myöskin ottaa esiin tässä lausunnossa – esimerkiksi fiskalismi. Ja emme varmaan saa aikaan hyvää sopimusta tässä valiokunnassa. Ja sitten itse tee tarkistuksia, jotta voimme vahvistaa tätä lausuntoa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Alden sitten Turvalds. Jotain täällä näe. Onko täällä joku allessa pommasta hänen puolestaan? Ei. ECR. Herra Ziele, joka ei myöskään ole paikalla. Puhuuko joku ECRstä hänen puolestaan tästä mietintöluonnosta? Näin ei ole. Kuen varjastelijakään ei ole. Onko mitä kollegoita, jotka puhua haluavat? Herra Lamberts, ei. Kyllä. Ky- Kyllä, minä voin puhua kun GUE, voin puhua kun ECR, miten haluatte. No, se nyt loppu. No, kolmannen luokan jäsenille, jotka eivät yleensä puheenvuoroa saa. Tätä sanoi herra Gigolle, että valitettavasti täällä ei ole komission edustajaa, joka voisi puhua. He tekevät muistiinpanot ja vastaavat kirjallisesti. Mutta tavoitteista teille puhua. En sinistä. No, jos he eivät ole paikalla, niin he eivät myöskään voi sitten sanoa, että tämä kuulostaa loogiselta. Jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin kuukauden lopulla näitä lukuja on vihdoin saatavilla, eli aika pian. Ja toivottavasti saamme nämä luvut vielä tosiaan käsimme ja odottelen nyt sitten kollegoiden tarkistuksia. Ehkä sitten myöskin näen, miten rahoitamme niitä, jotka toimivat meitä vastaan, mutta tässä on kyse siitä, eli rahoitetaanko EFRAKia vai ei. Sehän on suurin tukisumma tällä saralla. Eli se pitäisi ehkä hoitaa erillään esimerkiksi Stolojanin mietinnössä. Ja sitten ihan lyhyesti Lianille. Kohta kaksi ei tarkoita, että siinä puhuttaisiin, kuinka suuri EUn budjetti pitäisi olla. Siinä on sanottu vain, että aina budjettipolitiikassa täytyy tehostaa toimintaa ja miettiä säästöjä. Tämä liittyy hyvin läheisesti tähän ja puhun tästä nyt talousasioiden valiokunnan näkökulmasta. Meidän ei pidä puuttua sellaisiin asioihin, joihin investoidaan tulevaisuudessa. Muistan, että kun ensimmäisen kerran keskustelimme mietinnöstä, otit tämän asian esille ja ajattelin, että olet samaa mieltä tästä, mutta ystävällisesti en nyt puhunut suoraan maatalousbudjetista, vaikkakin jo aikanaan olit hiukan hankalassa tilanteessa perusteittensi kanssa. Eli meidän täytyy tietysti aina miettiä säästökysymyksiä ja tehokkuuden lisäämistä. Ja sitten toistan vielä vihreiden ehdotuksen siitä, että rahat, jotka sijoitetaan PR-materiaaliin, niin vaikka kyse on eurosta, niin ehkä sen ei tarvitse olla ihan tätä suuruusluokkaa. Eli ehkä tämä nyt saa enemmistön, mutta tässä nyt ei ole puhuttu niistä alueista, joilla hyvinkin voitaisiin tehdä leikkauksia EU-budjetissa, jotta voitaisiin saada sitten lisää varoja tuleviin investointeihin. Nehän eivät liity meidän toiminta-alaamme, vaan sitten täytyy kalastella vähän muissa vesissä. Mutta kiitoksia. Kiitos. Nyt aikataulu. tämä oli ensimmäinen mielipiteettä vaihto. Tarkistusten takaraja on 18. heinäkuuta. Tarkistuksia käsitellään 5. syyskuuta. Ja aikataulu syistä tässä budjettivaliokuntaan. Meidän täytyy äänestää 5. syyskuuta. Rouva puheenjohtaja, kollega sanoi, että jos saamme tuloksia, mutta jos me emme saa lukuja, miksi me sitä äänestäisimme? Pahoittelen, että komissio ei ole paikalla. Tämä jää nähtäväksi. Siihen mennessä tiedämme ei tee mitään tehdä kalentereita ja sitten lykätään asioita loputtomiin. Se on se meidän nykyinen urheilulajimme. Täytyy odottaa budjettinäyttelyt tämän tuloksia. Ei ole mitään syytä ennakoida äh, sitä, mitkä varat nous, lisääntyvät, mitkä vähentävät. Meidän pitäisi olla tehokas järjestelmä. Olette ihan oikeassa, herra Gosses, mutta valiokunnan sihteeristä aina ennakoja sieltä. Tämä on suuntautava tieto. Me näemme, kuten ennustaminen on vaikeaa, koska se tapahtuu ennen tapahtumia, kuten eräs raskalainen Pirnak sanoi. Mutta minä tätä tee ennustamiset. Voisinko minä jotain sanoa lyhyesti? Auch On aika omituista, että me laadimme nyt mietintöjä, ja meillä ei ole tätä sisältöä käytössämme, ja olen täysin samaa mieltä Gosesin kanssa. Myöskin koordinaattorien tasolla tämä pitää selventää, eli miksi nyt laaditaan mietintöä, vaikka meillä näitä lukuja ei vielä ole, joiden pohjalta tehdään työtä. Tämä on aika merkillistä. Ja sitten ennustaminen on aina vaikeaa, ainakin jos ennustaa tulevaisuutta ajatellen. Ja en nyt tiedä, mitä tässä nyt oikein ajetaan takaa. Ehkä joku voi tämän minulle selvittää, mutta kiltinä soturina olen nyt kuitenkin laatinut tämän mietinnön. Siis... Pakko sanoa, että jäsen olisi ollut täällä paikalla, olisin kysynyt, miksi keskustellaan 2014 budjetista. Pitäisi ehkä odottaa, mutta meidän täytyy tietää, että jos budjettivaliokunta haluaa käsitellä meidän mietintöä, me tarvitsemme aikataulua. Tärkeää on tarkistuksen takaraja 18.7. Ja sitten nähdään. Äänestys on 16.40 kaikkialle paikalle, joten keskeytään kokouksen. Taitaisin näin tehdä, että 16.40-20 vaille viisi jämptisti äänestämässä. Tämä vaikuttaa siltä olevan Bowles saapuu johtamaan puhetta kello viideksi. Jos ei ole niin käytettävissä, niin istunto keskeytetään. Steht auch in der Tagesordnung. Okay, are we ready? Ready? Oletteko valmiit? Hyvä. No ja täältäpä kuuluukin korviin jotain aika kiinnostavaa kieltä. Toimitetaanpa ensin pieni koeäänestys. Kortit paikoilleen. Itse asiassa itselläni korttia ei ole. Onko muita syyllisiä? Äänestys on alkanut. Kaksi ääntä vielä. Äänestys päättyy. Kiitoksia. 22 ovat ihan iloisia ja tyytyväisiä. So first of all, para- äh, kohta yksi alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus Viisi on vedetty pois, joten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5a on vedetty pois, joten seuraavaksi kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi E. Missä se onkaan? Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistuskompromissi G kahdessa osassa, niin kuin tavallista. Vastustan tätä tarkistusta. Vastustaako joku muu tuota suullista tarkistusta? Hyvä on. Siinä tapauksessa siitä ei voida äänestää. Olisitte te nyt kyllä voineet sitä vastustaakin ja kaataa sen. Tuo oli vähän epäystävällistä. Mutta nyt siis G ennallaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi vihreiden suullinen tarkistus tarkistukseen 18. Voidaanko siitä äänestää? kukaan ei vastusta, joten jos me äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta, niin tuo alkuperäinen kaatuu. Puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äh, Mitäs minun porukkani tuolla tekee? Lisätäänpä vielä yksi vasta-ääni, eli 16 puolesta 21 vastaan. Se kaatui, joten nyt äänestämme alkuperäistä tarkistuksesta 18 puolesta. Vastaan. Minä olen nyt vähän hämmentynyt. Ei tuosta tullut mitään tolkkua. Tarkistetaan koneellisesti. Siis alkuperäinen 18, 18 alkuperäisessä muodossaan. Viisi ääntä uupuu vielä. Nyt äänestys on päättymässä. Äänestys päättyy. Hylätty tämäkin. Joten 18 kaatui kaiken kaikkiaan. Siirrytään tarkistukseen 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys tarkistuksesta 22. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhtenä ryhmänä, jos sopii, kaikki, kaikki loput yhtenä ryhmänä. Puolesta vastaan tyhjää kaikki hyväksytty. Ja sitten koneäänestys, teksti näin muutettuna loppuäänestyksessä. Yksi ääni vielä puuttuu sieltä. Hyvä, kiitoksia. 35 puolesta minun ääneni mukaan lukien yksi vastaa ja kaksi tyhjää. Kiitos oikein paljon ja onnittelut Burkhard. I think we have... Nytpä meillä on äh, vielä toinenkin tuollainen lyhyt tauko. Odotamme, kun ministeri saapuu. Jatkamme viideltä. Okay, so... Uh... Ok. Tarvitaan tervetulleeksi ministerin, neuvoston puheenjohtajan Michael Noonanin. Tämä on tänne puheenjohtajakauden päättävään perinteiseen vuoropuheluun. Olet varmasti, olette varmasti aika tyytyväinen monin asioista, jotka on saatettu tuttu loppuun Minä ainakin olen. Meillä on tavanomainen formaatti. Ministeri 10 minuuttia ja sitten viiden minuutin kysymysvastaussessiota. Ja jälleen pyydän etukäteen, jos kysymyksenne on suhteellisen lyhyt ja jos se on kysymyksen luontainen pikemminkin kuin lausunto, ehkä saisitte sitten aikaa jopa jatkokysymykseen, joka on yleensä paljon jännempää. Tällaista formaattia. Toivomme. Michael, annan sinulle puheenvuoron. Kiitoksia Sharon. Olin täällä tammikuussa ja on hienoa olla tässä valiokunnassa taas, nyt Iranin puheenjohtajakauden päättyessä. Meillä on ollut viisi muodollista ECOFIN kokousta ja yksi oli erittäin menestyksekäs e- epämuodollinen ECOFIN Dublinissa. Viime viikolla olimme Luxemburgissa ja meillä on vielä tänä keskiviikkona erityinen kokous ja katsomme pääsemmekö poliittiseen sopimuksen neuvostossa – Olemme saaneet hyvin paljon aikaan Ilanin kaudella ja viittaan tammikuiseen puheenvuoroon ennen puheenjohtajakautemme alkua. Hyvin paljon aikaa käytettiin kaikilla tasoilla, kun tutustuimme toisiimme. Olemme tehneet teidän kanssanne yhteistyötä lainsäätäjinä hyvin monissa kysymyksissä ja uskon, että olemme toimineet myönteisellä ja rakentavalla tavalla. Olemme saaneet aikaan paljon sitä, mitä, mistä sovittiin tammikuussa. Ja se mitä silloin sovittiin, oli hyvin kunnianhimoinen ehdotuspaketti. Me olemme edistäneet taloushallintoa erityisesti eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Ja meillä on tämä two-pack myöskin saatu aikaan euroalueen osalta. Rahoituspalveluiden alalla on edistetty pankkiunioni ehdotusta ja rahoitus yksityissektori ja valtiosektori on eriytetty. Sitten pääomavaatimukset, yhteinen valvontamekanismi ja pankkien pelastuspaketti. Ja myöskin olemme edistäytyneet MIFID ja MIFER MAR direktiivin osalta. Ja aikaisemmin oli jo sovittu ECOFIN-neuvostossa siitä, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat edetä seuraavan vaiheeseen – rahoitustransaktioveron osalta, niin se osoittaa, että puheenjohtajavaltio on ollut tasapuolinen ja olemme työstäneet tekstiä, jota me itse emme olleet ollut laatimassa. Me haluamme viedä edetvään keskusteluja yhteisestä konsolidoidusta yhtiöverotuspohjasta. Haluamme välttää veropetoksia. Ja sitten on fiskalis ohjelma, saatu aikaan, ja sitten komissio on saanut aikaan ohjelman, jolla vältetään veronkiertoa, ja sitten kolmannet maat, ja sitten vuotuinen budjetti. Me olemme toimineet tehokkaasti. Vuoden 2013 vuotuinen budjetti on saatu aikaan, ja sitten 2014 vuoden osalta on saatu aikaan suuntaviivoja. Edistystä on tapahtunut rahoituspalveluiden osalta ja on myöskin tärkeää, että on edistetty lainsäädännössä liittyen pankkiunioniin ja olemme edistyneet huomattavasti näissä kysymyksissä. Tämä oli tärkeää ei pelkästään Irlannille, vaan myöskin koko Euroopalle. Pääsimme pääomavaatimusdirektiiveistä sopimukseen ja tällä tavalla voidaan parantaa pankkijärjestelmän laatua kaikille Euroopassa. Yhteinen valvontamekanismi ja tarkistukset parantavat myöskin pankkivalvonnan laatua kaikkialla EU:ssa ja sitten oli vaikeita keskusteluja ECOFIN kokouksessa direktiivistä, ja tämä on tärkeä kysymys, ja teemme mitä pystymme, jotta pääsisimme sopuun neuvostossa. Me haluamme parlamentin kanssa toimia näissä kysymyksissä, ja tietysti vielä on paljon tehtävää, erityisesti mitä tulee talletussuojakysymyksiin, mutta pankkien pelastuspaketti on edellytys ennen kuin mitään sopimusta voidaan saada aikaan talletussuunnitelmista parlamentin ja neuvoston välillä. Talletussuoja ehdotus on ymmärretty hyvin Euroopassa ja olemme ottaneet huomioon myöskin muita asioita, jotka liittyvät rahoituspalveluihin. Olemme saaneet aikaan poliittista sopua luottodirektiivistä, jotta voidaan nopeasti panna täytäntöön uusia sääntöjä ja näin esimerkiksi asuntolainan ottajat voivat siitä hyötyä kaikkialla Euroopassa ja toivottavasti se menee läpi ensimmäisessä käsittelyssä. Ja on saatu myöskin avoimuusdirektiivistä aikaan sopu. Tällä tavalla voidaan parantaa markkinoiden sääntelyä PK-yritysten osalta. Ja viime perjantain Ecofinissä sovittiin lähestymistavasta MIFIDin ja MIFERin. Ja nyt toivottavasti voimme saada aikaan hyvät kolmikantaneuvottelut teidän kanssanne tässä tärkeässä kysymyksessä. Sitten markkinakysymyksissä olemme viime päivinä päässeet sopimukseen ja olemme lähellä sopimusta neuvostossa PRIPS-tuotteista ja neuvostossa on edistytty myöskin keske- keskitetystä talletuspaketista ja keskustelemme myöskin rahanpesudirektiivistä ja olemme huomattavasti edenneet monissa rahoituspalvelukysymyksissä ja ne saadaan päätökseen joko neuvostossa tai niistä tehdään sitten sopimus parlamentin kanssa. Ja kun asioita ei ole saatu päätökseen, niin ne annetaan seuraavalle puheenjohtajavaltiolle, jotta sopimus saadaan aikaan. Ja on tärkeää, että puheenjohtajavaltiot tekevät yhteistyötä, jotta voimme viedä eteenpäin neuvoston työtä. Olemme jatkaneet Kyproksen aloittamaa työtä ja toivottavasti Liettua hyötyy meidän tekemästämme työstä. Vielä pitää tehdä työtä, meillä on haasteita ja ongelmia vielä hyvin paljon, Meillä on paljon tehtävää rahoituspalvelualalla. Siellä on 16 lainsäädäntöehdotusta vireillä ja uusia ehdotuksia tulee joka kuukausi. Neuvostossa ja parlamentissa käydään keskusteluita ja niillä parannetaan näitä ehdotuksia ja tehdään parempaa lainsäädäntöä. Ja meidän täytyy kaikkien käyttää hyväksi hallitusten asiantuntemusta ja haluamme saada aikaan korkealaatuista lainsäädäntöä, joka on realistista ja tehokasta ja toimivaa ja jotta voimme nopeasti toimia, mutta emme kuitenkaan laatua uhraten. Ja tämä on mielestäni kohtuullinen lähestymistapa ja se on ollut meille hyvä. Me olemme oppineet talous- ja rahakriisistä ja me olemme nyt hyvin uudistaneet eu sääntöjä ja ottaneet käyttöön muun muassa uutta valvontaa budjetti- ja talouspolitiikan alalla ja on otettu käyttöön parempia sääntöjä mitä tulee esimerkiksi velkakattoihin. Olemme keskittyneet enemmän velkoihin, verokysymyksiin kaikissa jäsenvaltioissa suurempaa joustavuutta kriisissä. Ja meidän täytyy panna täytäntöön näitä sääntöjä ja jäsenvaltioita tuomitaan sen perusteella, miten pääsevät tavoitteisiinsa, miten on käytetty varhaisen varoituksen järjestelmää ja liiallisen ylijäämän järjestelmää. Nyt valvotaan enemmän talouspolitiikkaa, meillä on ohjausjakso ja six-pack-menettely puheenjohtajavaltio taloushallinnon alalla on edennyt ja meidän täytyy sopia vielä Tupacista. Näin on mahdollistettu talousvalvonta, sitä voidaan vahvistaa eurovaltioissa, joissa on suuria velkoja tai alijäämiä ja niissä, joissa on ongelmia liittyen rahoitusalan vakauteen. Tupac nyt astui voimaan toukokuussa ja ohjausjakso on kriittinen, jotta jäsenvaltiot keskustelevat budjetti- ja taloussuunnitelmista EU-kumppanien kanssa eri kohdissa vuotta, ja meillä on nyt suunnitelma käytössä syyskuussa, jotta järjestelmä toimisi tehokkaammin, ja olemme saaneet aikaan hyviä tuloksia taloushallinnon alalla, ja ohjausjakso prosessi saadaan pian päätökseen neuvostossa tällä viikolla. Ja vaikka tämä nyt ei liity taloushallintoon, niin viittaa vielä sopimukseen, joka saatiin aikaan Georgian monen tahoisesta rahoitusavusta. Tätä asiaa on viety eteenpäin jo jonkin aikaa ja olen hienoa, että saimme nyt aikaan hyvän ratkaisun. Ja sitten verotuksen alalla on saatu aikaan enemmän tuloksia kuin odotettiin ja viittasin jo ECOFIN sopimukseen, jotta monet jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön transaktioveron. Puheenjohtajavaltio on ollut aktiivinen ja edistänyt veronkiertotorjuntatoimia ECOFIN-neuvostossa. Semetas komissiosta ja minä kirjoitimme kaikille valtiovarainministerille petoksen torjunnasta ja veronkierrosta 24. huhtikuuta ja ehdotimme toimia, jotta voitaisiin neuvostossa hyväksyä. Meillä on sopua mandaatista, jotta komissio voi käynnistää keskustelun kolmansien maiden kanssa näistä sopimuksista ja on päästy sopuun myöskin Fiskalis 2020-ohjelmasta. Se on tärkeä väline, jotta voimme torjua petoksia. Ja tästä asiasta on sopittu, jos budjetti neuvottelut saadaan päätökseen. Sitten meillä on neuvoston päätelmät, jotka liittyvät veronkiertoon ja petoksiin. Ja perjantaina saadaan aikaan sopimus QRM-säännöistä, jotta voidaan torjua petoksia. Näin voidaan torjua petoksia ja saadaan resursseja Euroopan valtion kassoihin. Työtä on tehty myöskin konsolidoidun yritysveropohjan osalta ja on sovittu myöskin siitä, että tämä asia viedään päätöksen kesäkuun kokouksessa. No, tuloksia ei ole saatu energiaverodirektiivin osalta, mutta edistystä on tapahtunut keskusteluissa vähimmäisvalmisteverotasoista ja tietyistä poikkeuksista, ja puheenjohtaja keskittyi kasvuun ja työpaikkoihin, ja kuuden kuukauden aikana olemme katsoneet, että me olemme vieneet eurooppalaisia asioita eteenpäin, nyt meillä on parempi rahoitusjärjestelmä ja olemme uskottavampia, josta on hyötyä kaikille yrityksille. Rahoituksen vakaus on tärkeä edellytys kasvulle, mutta se ei kuitenkaan ole riittävää talouden elpymiseen. Meidän täytyy puuttua talouskriisin seuraamuksiin, mutta meidän täytyy ajatella myöskin tulevaisuutta ja ryhtyä toimiin, jotta saamme aikaan kunnollista kasvustrategiaa. Julkisia varoja on rajoitetusti saatavilla ja myöskin pankkien luotonanto on kärsinyt kriisistä, joten nyt on tärkeää, että poliitikot ja muut sidosryhmät miettivät, miten rahoitusjärjestelmä ja markkinat ja instituutiot, rahoitusvälineet voivat mahdollistaa sen, että voidaan rahoittaa infrastruktuureja ja yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä. Vihreä kirja pitkän ajan rahoitukseen Euroopan taloudessa on tärkeä edistysaskel Tämä on tärkeä poliittinen kysymys Euroopalle. Me olemme toimineet myöskin kasvuagendan osalta ja olemme keskustelleet epämuodollisessa ECOFIN kokouksessa näistä kysymyksistä ja olemme päättäneet korkean tason työryhmästä, joka liittyy pitkän ajan rahoituskysymyksiin ja pk-yrityksiin ja olemme tukeneet myöskin muutoksia Euroopan investointipankin roolin suhteen, jotta se voi antaa luottoa laajemmin ja tukea kasvua kaikissa jäsenvaltioissa. Paljon on tehty, jotta euro vakaantuisi. Myöskin talouskoordinointi ja uudistukset ovat parantuneet. Ja olemme miettineet lainsäädäntöä pankkiunionin osalta, mutta lisää työtä pitää vielä tehdä. Ja toivottavasti tuette meitä ja seuraavaa jäsenvaltiota, puheenjohtajavaltiota, jotta voimme viedä näitä asioita eteenpäin. Puheenjohtajavaltion roolihan on saada aikaan sopimuksia, ja neuvosto ja parlamentti, niissä ei puheenjohtajavaltio voi pakottaa mitään päätöksiä. Meidän täytyy ottaa huomioon erilaiset kannat ja mielipiteet ja ottaa huomioon kaikkien kannat, kun ratkaisuja tehdään. Viimeisen kuuden kuukauden aikana aina sopimuksia ei ole saatu aikaan, mutta olemme tehneet yhteistyötä, jotta on saatu aikaan tärkeissä vaikeissa kysymyksissä lopputuloksia. Ja meidän kaikkien täytyy viime kädessä tehdä yhteistyötä, jotta saamme aikaan hyviä lopputuloksia niille, jotka ovat meidät valinneet. Vaikka meillä on vielä edelleen haasteita jäljellä, niin uskon, että olemme pärjänneet hyvin kuuden kuukauden aikana. Kiitoksia ja nyt olen valmis kuulemaan kysymyksiänne. Okay, thank you very much. Paljon kiitoksia. Aika vakuuttava asiakokonaisuusluettelo, jolla olette edistyneet. Te peritte aikamoisen tukkisuman ja parlamentti oli turhautunut siitä. Sen olemme sanoneet. mutta Irlanti ei ole aiheuttanut jumiutumista sinänsä. Kokonaisuudessaan me olemme vain työskennelleet nopeammin kuin neuvosto jo vuosia. No niin. Viiden minuutin kysymys-vastaussessio ensin EPPn puolesta Jean-Paul Gauzet. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra ministeri, puheenjohtaja, minä en epäile, en hetkeäkään epäile, että ettekö olisi henkilökohtaisesti omistautunut siihen tär- sille tärkeälle työlle, jota olette tehneet. Öö, teillä oli vielä kolkeita, no te tulette kuuntelemaan vain kritiikkinä vähän myöhemmin. Sanoin tässä aluksi, että, että me emme epäile, että tekö olisi henkilökohtaisesti omistautuneet. Me kaikki uskomme, että olette omistautuneet asioiden edistämiselle siitä näkökulmasta. Kyllä. Voitte sanoa, että Irlanti on hyvin työskennellyt, mutta sallin, että, että tarkastellaan sieltä kansalaisten näkökulmasta. Heitähän me edustamme kansalaisten näkökulmasta. Eurooppa ei etene. Ei etene. Vaalien tulokset, kaikki puheet, joita me kuuntelemme, kaikki nämä kielteiset reaktiot, joita kaikista maista kuullaan, osoittavat, että te ja me emme ole onnistuneet me ollaan saaneet ihmisiä arvostamaan tekemämme työtä, koska ensinnäkin tärkeät asiat ovat jumissa. Rouva puheenjohtaja viittasi äskettäin siihen päätöslausemaan, josta äänestämme. On aika harvinaista, että kokonaisuudessaan kyseenalaistamme neuvoston, ei Irlannin puheenjohtajamaana, vaan koko neuvoston ja, ja hallitusten kykenemättömyyden niidenkin, jotka ovat poliittisesti samaa väriä kykenemättömän löytää ratkaisun poliittisiin kysymyksiin. Ja rouva puheenjohtaja, sanoitte, että parlamentti on työskennellyt nopeasti, mutta ei huonosti. Ja meillä on aika laaja konsensus, joka osoittaa, että ratkaisuja voi löytää haasteisiin. Ja meillä on vaikeuksia saada asioita ymmärretyksi. Ja vaikeuksia saada hyväksytyksi, että kriisi ei ole loppu. Ja siitä näkökulmasta teitä eivät auta muiden hallitusedustajat, kun he menevät kotimaihin, että, että muualla ongelmat ei kotona. Omat ongelmat on ratkaistu. Se ei ole totta. Ongelmia ei ole ratkaistu. Ja puheenjohtajamalta me toivomme, ja olette rohkeasti, työtelijästi, olettekin yrittäneet saada maat samalle lähtöviivalle. Ja nyt on pakko todeta, että hyvin tärkeissä asiakokonaisuuksista, joista sanotaan, että ne ovat olennaisia Euroopan unionille, useimmissa ei päästä ollenkaan eteenpäin. Ymmärrän, että jokainen maa puolustaa etujaan. Mutta kansalaiset odottavat Euroopalta muuta. Ja se, mikä kokee, kun on Euroopan aatteelle omistautunut, on tämä etääntyminen, vastainhakoisuus Euroopan kohtaan, jota varmasti jotkut vastuuttomat lausunnot kärjistävät erityisesti komission puheenjohtajan suunnalta. Älkää unohtako, mitä sanoin aluksi, omasta työstänne. Mitä te meille ehdotatte? Kun varmasti tarkkaan luette tämän parlamentin äskettäisen päätöslauselman. Kiitos vastauksesta. Uh, thank you very Kiitos. Kiitos herra Goses. Kaikki olemme tietoisia mistä hyvänsä jäsenvaltiosta sitten tulemmekaan, niin olemme tietoisia näistä tämän hetken ongelmista, eivätkä ongelmat liity yksinomaan ohjelmamaihin, kuten Irlantiin tai Portugaliin. Kyllä näitä ongelmia on muissakin Euroopan unionin maissa. Maksamme nyt kalliisti menneisyyden synneistä ja korjausprosessi ei koskaan ole helppo. Ja jos menoja leikataan, palveluja leikataan. Jos niitä ei leikata, niin veroja korotetaan. Tämä vaikuttaa monien ihmisten elämään ja näissä tilanteissa työttömyysluvut aina nousevat. Tästä syystä puheenjohtajavaltio Irlanti valitsi vakauden, kasvun ja työpaikat ohjenuorakseen puheenjohtajavaltiolla. Me halusimme alijäämä korjauksen, halusimme kestävämpää velkaa. Nämä ovat äh, tarpeellisia toimia, mutta ne eivät ää, äh, äh, ole vielä toimineet. Meidän mielestämme meidän kaikkialla Euroopan unionissa täytyy tehdä näitä tarpeellisia finanssipoliittisia korjausliikkeitä. Kaikki olemme tästä tietoisia. Kaikissa maissa tällaisia korjausliikkeitä on toteutettu puhuttu. Kaikki mietimme, onko paremmin toimivia vaihtoehtoja. Me puheenjohtaja valtiona ajattelimme, ei tässä nyt ole kyse siitä, että meillä on ohjelma sen sijaan, mitä on tapahtunut, ei vaan sen rinnalla sen lisäksi. Ja mm, tätä me olemme ajaneet ja meidän täytyy ajaa. Mm, me puheenjohtajavaltiona pyrimme ajamaan asioita niin, että nämä korjausohjelmat voivat jatkua, mutta tällä hetkellä markkinat ovat sellaisessa tilanteessa, että tämä ei vielä ole tuonut juurikaan hyötyä. Ja kun ajatellaan lisäpääomaa, jonka investointipankki on tarjonnut noin 180 miljardia kaikkialla Euroopassa ja muut kysymykset liittyen äh, vastapuolirahoitukseen ja niin edelleen, niin äh, pyritään saamaan tätä lisäpääomaa. Jos katsotaan Amerikan mallia, noin 75 prosenttia heidän teollisuutensa rahoituksesta tulee muista lähteistä kuin pankeilta. Ja me olemme itse asiassa liian riippuvaisia pankeista likviditeetin tarjoajina, erityisesti kun ajatellaan EUta ja sen PK-yrityksiä. Ja siksi pyysimme komissiolta vihreää kirjaa ja siksi olemme käynnistäneet työryhmän, joka tarkastelee pankkirahoituksen vaihtoehtoja. Tällaisena me näemme tulevaisuuden ei suuria muutoksia poli- saa aikaan puolessa vuodessa. Mut, ja se, mitä me olemme tehneet, ei, ole, ei vielä riitä, mutta on ollut tarpeen. Ja siksi tällä linjalla on jatkettava. Kiitos, ova puheenjohtaja. Paljon kiitoksia SD-ryhmästä. Liam Kok. Kiitos Sharon, pääministeri. Te puheenvuorossanne kovasti painostitte talouden hallinnan alueella tapahtunutta edistymistä, mutta kuitenkin Tämä kärsii yhä vakavasta demokratiavajeista. Olemme nähneet äskettäin, kun komissio asetti äh, julkisen sektorin vajeen pientämistavoitteita, ne ovat paljon nopeampia ja rajoittavampia kuin se, mitä Sixpack ehdottaa ja Tupac. Jos demokraattista kontrollia olisi ollut, olisimme välttäneet virheitä, jotka ovat johtaneet siihen, että komissio tämä muuttamaan suosituksia. Joukkomaita, Espanja, Ranska, Italia, Portugali, tämä ei-merkityksetön jouk- maajoukko näki muutoksia. Nyt, nyt viittaan siihen, mitä me kuulemme tänään. Herra Asmussenilta hän on EKPn johtajistossa. Hän sanoo, että tällaisen rahaliiton seuraavassa vaiheessa tarvitaan integroidumpaa talouden hallintaa ja, ja, ja demokraattisesti kontrolloidumpaa. Ja kantaa tähän puolusti. On lähellä sitä, mitä parlamentin puolesta, mitä tässä mietinnössä on puolustettu. Eli jokainen uusi päätös vaatii demokraattista vastapainoa, se, mitä Asmussen sanoi, että neuvostoa vastaan, euroryhmää vastaan, täytyy vahvistaa Euroopan parlamentin asemaa ja demokraattisen vastapainoa paino täytyy olla Euroopan parlamentti kuin kansallisten parlamenttien komitea tai yhteenliittymä. Mikä on teidän kantamme tässä keskustelussa? Ja välitättekö tämän viestin teidän seuraajallenne puheenjohtajamaan? No, kun ajatellaan talouspoliittista ohjausjaksoa. Mielestämme olemme nyt saattaneet sen helpommaksi ja nämä maakohtaiset suositukset komissiolta ovat olleet erittäin hyödyllisiä. Maat itse ovat olleet tässä työssä kovasti mukana ja komissio on sitten tästä yhteistyöstä e, nostanut esiin omat suosituksensa Tämä on ollut erittäin hyödyllistä ja jotkut maat saivat hiukan lisää aikaa tarpeellisille sopeutuksille, mutta kun nyt otetaan huomioon perustelut ja kuunnellaan perusteluja siitä, miten kuluttajien kysyntä on ollut alhaalla ja tästä syystä on annettu lisää aikaa joillekin talouksille, niin mielestäni tämä on ihan järkevää. Ja kyllä säännöt säilyvät edelleen ihan samoina. Ei kukaan ole näitä sääntöjä vesittämässä, mutta on tehty päätös siitä, että jotkut maat saavat hieman lisää aikaa voidakseen näitä uusia finanssipoliittisen unionin sääntöjä toteuttaa vaikuttaa. Ja kun ajatellaan tätä makrotaloudellista ajattelua, niin tämähän on hyvä. Ja olisiko päätös sitten parempi siinä tapauksessa, että Euroopan parlamentin valiokunta olisi mukana tässä prosessissa, niin en minä tiedä. Kyllä minä yleisesti haluaisin lisätä demokratiaa. Tämä on minun kolmas puheenjohtajakauteni ja kyllä asiat ovat kovasti muuttuneet parlamentin, parlamentti on nykyään yhteislainsäätäjä ja meidän kokemuksemme mukaan meillä on kymmenen ehkä yksitoista asia kokonaisuutta hoidettuna ja näistä seitsemän täydessä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa, joten meidän mielestämme tämä puheenjohtajakausi on ollut suuri menestys. Mutta Eurooppa on jatkuva tarina. Ja itse asiassa me olemme vasta hankkeen alkuvaiheessa hankkeen, joka on edessämme. Luin juuri Thomas Jeffersonin oma elämä kerran ja hänen kirjeitään Hamiltonin kanssa tuolloin vaikeina aikoina 1780-luvulla ja todella keskustelu, jota tuolloin he kävivät, oli ihan vastaavaa kuin mitä Euroopassa käydään nyt. Ja todella se, että mitä päätöksiä Yhdysvallat teki ja nämä päätökset veivät sen tiettyyn suuntaan ja hyvin lähellä olivat päätökset, jotka olisivat vieneet sen täysin toiseen suuntaan. Joten olen kanssanne samaa mieltä moneltakin osin, mutta on muistettava tämä tekijä nimeltään aika. Ja kun puhutaan demokratisoinnista ja tiivimmästä unionista, niin tähän tarvitaan aina joku katalysaattori, esimerkiksi vaikkapa finanssiunionin tai pankkiunionin äh, katalysaattorina toimi äh, tämä äh, romahdus. Yleensä edistys on tällaista hypähtelevää eikä suinkaan suoraviivaista. Nyt Alde Filip Bakker. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ja minäkin tietysti haluaisin onnitella ensinnäkin viimeisestä kuudesta kuukaudesta ja työstä, jota olette yrittäneet tehdä, kun olette edistäneet tiettyjä asioita, joita on tehty ei pelkästään rahoitus- ja talouskysymyksissä, vaan laajemminkin. Ja nämä asiat ovat sitten jääneet jumiin muissa valiokunnissa, joten ensinnäkin tämä nyt minun puolestani. Pari kysymystä. Ensimmäinen ehkä kuulostaa vähän filosofiselta, Viime päivinä olemme kuulleet vähän lausuntoja ensinnäkin Yhdysvalloista. Bernanke on tehnyt lausuntoja ja markkinat reagoivat niin aika ikävästi. Ja sitten pari päivää myöhemmin sama tapahtui Kiinalta. Sieltä tuli lausuntoja, että sielläkin rahoitusjärjestelmässä on ongelmia. Ja jäsenvaltiot ovat rahoituksen osalta kytkeytyneitä, mutta nyt on globaali rahoitusjärjestelmä. Ja nyt sitten nähdään, että Euroopan tasolla neuvosto ei pääse sopuun hyvin tärkeistä kysymyksistä, kuten vaikka pankkiunionista, mutta myöskin siitä, että pankkeja lopetetaan. Ja sitten Bernaken ja kiinalaisten lausunnot osoittavat, että hyvin paljon epävarmuutta ja epävakautta on globaalissa rahoitusmaailmassa. Eli kysyisin, miten uskotte, että tämä tilanne etenee ja erityisesti jos katsotte, miten tämä vaikuttaa, jos olemme liian hitaita, eli jos rahoitusmarkkinat jälleen sirpaloituvat Euroopassa, ja te puhutte tästä itsekin, eli reaalitalouden, erityisesti pk-yritysten rahoitus on tärkeää, ja ne ovat joutuneet ongelmiin. Ja sitten, millaisia ehdotuksia haluaisitte tehdä ensi viikkoina tai kuukausina, jotta näitä yrityksiä voitaisiin auttaa selvitymään talouskriisistä? Sitten toinen kysymys. Pari viikkoa sitten komissio teki maasuosituksia. Siitä puhuttiin myöskin neuvostossa, mutta huomasin yhden horisontaalisen kysymyksen, joka aina liittyy tiettyihin jäsenvaltioihin, eli eläkeuudistukset. Komissio on tehnyt lausuntoja siitä, että pakollista eläkeikää tulisi nostaa. Ja neuvostossa sitten käydään keskustelua siitä, että pitäisi tehdä jotain todelliselle äh, eläkeytymiselle ja sitten kysymykselle, mutta sitten tämmöiselle pakolliselle jälle ei haluta oikein tehdä mitään. Mutta jos haluatte puhua avoimesti kansalaisten kanssa, niin on tärkeää, että käydään myöskin tätä keskustelua ja varmistetaan, että väestön kehityksen muutokset, jotka toteutuvat, myöskin todetaan jäsenvaltiossa niihin reagoidaan. Eli mitä mieltä olette näistä eläkeuudistuksista ja siitä, että, että neuvosto on muuttanut komission tekemiä maakohtaisia suosituksia? Paljon eh, kiitoksia. Nämä kaksi isoa projektia, jotka Euroopassa etenee ECOFIN-neuvoston alla, on fiskaliunioni ja pankkiunioni. Ja pankkiunioni on vielä radallaan. Me tuotimme pohjohtajakalla parlamentin avulla CDR 4-paketin edeltäjän avulla ja parlamentin avulla tämän yhtenäisen valvontamekanismin. Iso puuttuva palla on pankkien alasajaminen. Sitä emme saaneet sopimassa viime viikolla, mutta tapaamme keskiviikkona katsotaan, miten tämä menee. Aika paljon sopua on pääkysymyksistä, mutta joitakin ratkaisemattomiakin on, ja ne täytyy työstää. Olemme toivekkaita. Suunnittelemme tätä myöhemmin tämän iltana. Jatkan kahden keskeisiä tapaamisia keskiviikkona ennen neuvoston tapaamista työskennettelevä niin pitkään ja niin myöhään kuin sopimukseen tarvitaan. Olen toiveikas, että kaikilla on hyvää tahtoa sopimuksensa aikaansaamiseksi. Mitä eläkeuudistukseen tulee, eri maat unionissa ovat uudistaneet eläkejärjestelmiä. Ja me maat meillä on voimakas eläkejärjestelmän uudistamisen meidän pakollinen eläkeikä nousee 68. Näet, että maat jo laakissääteisiä eläkeikiä lykkäävät. Muut maat ovat perässä. Meillä ei ole yleiseurooppalaista eläkelainsäädäntöä. Minusta se on viisasta, koska maat eroavat demografioltaan. Ja eläkeikä, joka saattaa olla kestävä jossain maassa, ei ehkä ole toisessa. Tänne tarvitaan tasapainoa. Mikä on keskustan ja, ja yksittäisten suoran maiden kannalta, koska väestötieteellisesti maat menevät eri suuntaan, vaikka yleinen trendi on eläkeiän lykkäämiseksi, jotain harkinnan varaa pitää jättää yksittäisille jäsenmaille. Did you want to? Um, Nyt vihreät Philip Lambert. Welcome, Mr. Noonan. Tervetuloa, herra Noonan. Aivan ensin on todettava, että Irlannin puheenjohtajakausi sai hyviä asioita aikaan. CRD4 asian joka tapauksessa tulen muistamaan. Tässähän löimme viisaat päämme yhteen tai ainakin saimme asian päätökseen Pankkiteollisuus ei vielä ole saanut viimeistä sanaa, mutta joka tapauksessa tässä nyt ollaan edistytty ja mielestäni puheenjohtajakautenne todella oli erittäin hyvä. BRD on minun huolenaiheeni. Haluaisin kuulla teidän tuntemuksestanne. Tietenkään ette voi vielä ennakoida ylimääräisen tämän tällä viikolla pidettävän kokemuks, kokouksen lopputulosta, mutta mitä luulette, saadaanko asioita vielä kuntoon? Lopuksi tämä on pikemminkin huomio kuin kysymys. Minua hiukan ärsyttää se, että jotkut mainitsevat Irlannin e, tällaisena ohjelmamaana, kun katsotaan taloustilannetta maassa – niin maassa itsessään, maa itse ja sen kansa ovat joutuneet ottamaan vastaan aika kovaa kohtelua. Enkä minä ole ihan varma siitä, että Irlannissa kaikkein levemmät hartiat kantavat kaikkein kovimman taakan tästä toipumisesta. Minun mielestäni Irlanti on kyllä kantanut enemmän kuin oman osuutensa entisistä virheistä. Minun mielestäni Irlannin, irlantilaiset lainanottajat ovat joutuneet maksamaan kovan maksun, mutta eivät niinkään lainanantajat ole joutuneet vastuuseen. Kiitos. Kiitoksia näistä kohteleisuuksista Irlannille ja edistyksestä, jota on tehty tässä CRD-kysymyksessä. Varmaan kaikki tietävät, että olemme saaneet läpi tätä pankkipelastuspakettia perjantaina Luxemburgissa. Ja neuvostossa on tiettyjä kysymyksiä vielä auki. Ja kyseisessä ajassa näitä asioita ei saatu selvittyä. Meitä loppui aika sitten myöhään yöllä, eikä kyse ollut niinkään siitä, että olisi ollut ylitsepääsemättömiä esteitä. Eli siksi päätin kokoukseen ja toivottavasti pääsemme sitten sopuun myöhemmin. Puheenjohtajavaltio on kovasti yrittänyt löytää ratkaisua ja aika lähellä ollaan, mutta ei ihan vielä. On monia näkemyksiä direktiivistä, erityisesti mitä tulee tasapainoon niiden välille, jotka haluavat enemmän joustavuutta ja niiden välille, jotka haluavat harmonisoidumpaa lähestymistapaa. Mutta bail-in on kuitenkin enemmän vallalla kuin bail-out-periaate, mutta jotkut valtiot haluavat käyttää osia bail-outista bail-in-toimien lisäksi. Ja valtavirtaistamisjoukko siirtyy kohti bail-inia, ja sitten on tiettyjä joukkoja, lähinnä ei-euromaita, jotka haluavat joustavuutta käyttää tiettyjä bail-out-toimia erityisesti tuloja omista pelastusrahastoistaan, joita on kasautunut vuosin varrella. Eli tästä nyt käydään keskustelua ja yritämme saada aikaan kompromissikannan. Ja yleisesti katsotaan sitä, että jonkinlaista joustavuutta pitäisi antaa. Ja nyt käydään keskustelua siitä, kuinka paljon joustavuutta tarvitaan ja millaisia ehtoja niihin sitten liitetään. Ja näin me sitten toimimme keskiviikkona. Toivottavasti pääsemme sopuun näistä asioista. Ja sitten, että Irlanti on ikään kuin malliesimerkki näistä pelastusohjelmista. No se on median keksintöä. Tämä nyt on ollut erittäin ikävä irlantilaisille kaikissa poliittisissa piireissä. Ja tiedämme, kuinka hankala tämä tilanne on ollut Irlannin kansalle. Ei kyse ole siitä, että joku kantaa takaa enemmän kuin toiset, eikä joudu tekemään uhrauksia. Kaikki Irlannissa ovat tehneet uhrauksia, ja näin on ollut jo viiden vuoden ajan ihmiset, jotka eniten tekevät uhrauksia, ovat ne, jotka ovat menettäneet työpaikkansa. Mutta jos katsotaan ihmisiä, joilla on hyvät työpaikat, siellä 52 prosenttia on tulovero esimerkiksi, ja sen maksaa, jos on 32 000 euroa tulo. Ja jos on naimissa oleva pari, jolla on lapsi, niin tämä raja on 38 000 euroa. Eli kenenkään tilanne ei ole helppo. Ja erilaiset tulevaisuuden näkymät ovat erilaisia eri ihmisten osalta, mutta kaikki ovat kärsineet. Mutta me kuitenkin etenemme. Me pääsemme pian alle 3 prosentin alijäämä tavoitteeseen 2015 mennessä. Ja puhun nyt enemmän talousministerinä kuin puheenjohtajavaltion edustajana. Ja meillä on ollut jo lähes vuosi kasvua ja kasvamme nopeammin kuin valtaosa naapurivaltioistamme. Ja toivottavasti tämä jatkuu näin mutta kenelläkään ei ole ollut helppoa ja me olemme sitoutuneita siihen, että tämä taakka jaetaan tasaisesti ja oikeudenmukaisesti. Sosiaalitukia on maksettu kriisin ajan, mitään leikkauksia ei ole tehty sosiaalitukiin. Eli ne, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, no ainakin nämä sosiaalituet on, ovat olleet suojattuina heidän osaltaan. Kiitos. Kiitos. Sampa Terho. Kiitoksia rouva. Ja tervetuloa herra ministeri valiokuntaamme. Haluaisin keskittyä kysymykseen, jota jo sivuuttiin aikaisemmin edellisissä puheenvuoroissa. Mainitsitte itsekin aiemmin, että finanssipoliittiset korjausliikkeet ovat hyvin tarpeellisia. Silti viime viikon Ecofinissä päätettiin usean jäsenmaan helpotuksista aikataulun suhteen koskien liiallisen budjettivajeen korjaamista mitä mieltä irlanti siis väistyvänä puheenjohtajamaana tarkkaan ottaen on helpotusten antamisesta jäsenmaille? käsittääkseni totesitte että ne olivat tarpeellisia, tarpeellisia ja ymmärrettäviä mutta onko tästä nyt vaarana tulla jatkuva trendi vai näettekö tämän vain väliaikaisena toimenpiteenä ja mitä perusteluja näette annetuille helpotuksille? Kiitos. Well, No, meidän hallituksemmehan tuli valtaan 2011 maaliskuussa ja kun sitten meillä oli tämä troikka, niin käynnissähän olivat neuvottelut, jotka olivat jo alkaneet ennen meidän tuloamme ja me olemme jatkaneet näitä neuvotteluja ja yksi lopputulos oli se, että näihin alijäämä tavoitteisiin sai vuoden lisää aikaa. 2014-2015 sitten Portugalikin sai lisää vuoden ja nyt liiallisen alijäämämenettelyn puitteissa useampi maa on saanut ylimääräisen vuoden sopeutuksia toteuttaakseen. Me olimme ensimmäinen maa, joka sai tuon, tuon lisävuoden, niin meidän on aika vaikea sitä kieltää muilta mailta, että ne saisivat lisäaikaa korjausliikkeitä varten. Kun ajatellaan makrotaloutta, niin minä ja minun irlantilainen ajattelutapani niin toteaisi, että meidän mallimme työpaikoille ja kasvulle ja se, että päästään jälleen talouden eh, edistys raiteelle, niin jos meidän asiakasmaamme saavat ostettua meiltä, voivat ostaa meiltä, niillä on varaa ostaa, niin sitten me voimme niille myydä. Ja jos meidän ostajamailtamme kysyntä, kuten vaikkapa Ranskalta, romahtaa, niin sitten he eivät osta meiltä yhtään mitään, emmekä me voi vie sinne, viedä sinne mitään. Eli puhtaasti irlantilaisittain ajatellen, jos merkittävät eurooppalaiset taloudet saavat lisää aikaa sopeutustoimilleen ja näin saavat säilytettyä kuluttajien kysynnän, niin sehän on hyvä. Mutta luonnollisesti korjausta ja korjausliikkeitä tarvitaan. Ja tässä on aika hieno veteen eh, piirretty viiva myös tämän kolmen prosentin rajan suhteen. Me olemme täysin tietoisia siitä, että vakaus- ja kasvusopimuksessa vuonna 2002 ja tätä ennen, niin näitähän eh, näitä sääntöjä on rikottu jo aiemminkin. Me toivoisimme, että sääntöjä kunnioitettaisiin. Me emme halua muuttaa eh, sääntöjä, vaan haluamme nyt muuttaa niitä aikarajoja, joissa tavoitteisiin on päästävä. Ähm, Hans Martin. Yeah. Thanks lot. Kiitoksia. On yksi kysymys, joka liittyy tulevaisuuteen. Viikonloppuna Yhdysvaltain Fed ja myöskin kansainvälinen pankki tekivät selkeitä lausuntoja siitä, että halvan rahan aika on nyt ohi. Ja he puhuivat hyvin kriittisesti siitä, että monet valtiot eivät ole käyttäneet tätä aikaa tehokkaasti hyväksi saattaakseen valtion taloutta tasapainoon ja tehneet sellaisia uudistuksia, jotka olisivat olleet toivottuja. Enkä nyt puhu Irlannista. Teillä on nyt paljon kokemusta tästä. Te puhuitte siitä, että te olitte täällä jo kolmatta kertaa. Eli kolme puheenjohtajakautta on nyt mennyt. Ja nyt jos katsotaan hiukan tulevaisuuteen, Eli nämä selkeät lausunnot, jotka eivät mitenkään sattumanvaraisesti ole tulleet nyt, niin mitä mieltä olette siitä, mitä se tarkoittaa nyt lähitulevaisuuden kannalta? Thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon. Kun puhuin teille tammikuussa, niin äh, voidaan todeta, että meillä oli yhtäällä Kiina, ja vastaavat taloudet, jotka kasvoivat suhteellisen nopeasti ja sitten oli toisaalla loppumaailma, kehittyneet maat, jotka olivat lamassa. Nyt kuusi kuukautta myöhemmin tuo malli ja tilanne on muuttunut. Kasvavat taloudet ja Kiina edelleen porskuttavat ja Yhdysvallat on päässyt lamasta ja kasvaa nyt todennäköisesti 2,5 jopa 3 prosenttia vuoden loppuun mennessä. Tämä johtaa siihen, että hätätoimet, joihin Fed ryhtyi, ja kyllähän rahan painaminen aina on hätätoimi, miksi sitä sitten kutsutaankaan, niin he ovat nyt siirtymässä pois näistä toimista. Ja muu maailma, itse asiassa erityisesti Eurooppa, on edelleen lamassa. Joten meidän amerikkalaiset ystävämme meidän tulisi ehkä pyrkiä vaikuttamaan heihin niin, että he pääsevät jälleen rahapolitiikassaan tavalliselle tielle, ei yhtäkkisesti kuitenkaan, sillä jos he tekevät sen yhtäkkisesti, niin se tulee aiheuttamaan meille hyvin suuria ongelmia. Minä toivon, että Euroopan keskuspankki jolla ei ole oikeutta toimiin, rahapoliittisiin toimiin, kuten Fedillä ja Englannin pankilla vaikkapa on, niin minä toivon, että se toimii ja uskon, että herra Draghi on erittäin pätevä ja hän ryhtyy tarpeellisiin toimiin. Ja hänen sitoumuksensa OMT, rahapoliittisen suoran kaupan suhteen on toisenlainen toimi kuin mihin Amerikka ryhtyy, joten meidän täytyy nyt ensi huolehtia Euroopasta ja olla tyytyväisiä siihen, että Yhdysvallat on päässyt jaloilleen, mutta pyytäisin kyllä amerikkalaisilta ystävä, ystäviltään me, etteivät ryhdy äkkinäisiin toimiin, vaan esimerkiksi ää, vaan toimisivat ää, hitaasti ja rauhallisesti. Kun katsotaan vaikkapa Japania, Japani on ottanut käyttöön mallin, jota ei meidän sukupolvemme aikana ole nähty, ja minä todella toivon, ettei se johda ongelmiin siksi, että oletettaisiin sen pyrkivän kilpailukyvylliseen devalvaatioon, kilpailukykyä lisäävään devalvaatioon. Ja kun ajatellaan tilannetta tällä hetkellä, niin Äh, mehän elämme äh, suuressa maailmassa ja meidän on jatkettava omia toimiamme, korjattava vajettamme, alijäämäämme, äh, mutta tarvitsemme myös kasvu- ja työllisyysstrategioita samalla kun vähennämme velkaamme. Ja kun Eurooppaa joskus äh, hallitsee, mm, tai hallituksissa on enemmän keskusta oikeisto, joskus enemmän keskusta äh, vasemmisto, niin äh, kyllä minä, kun ajatellaan nyt vaikkapa tuota nuorisotyöttömyyttä, joka on joissain maissa 4-50 prosenttia, niin kyllä meillä on muitakin kuin taloudellisia syitä todella saada Äh, asiat jälleen jaloilleen. Ihmiset on saatava töihin, erityisesti nuoret. Vänä Lange, EPP. Kiitoksia, ministeri. Puolen vuoden aikana tosiaankin olette käsitelleet monia vaikeita asioita. Teidän piti myöskin katsoa, mitä sitten Kyproksen kaudella ei saatu aikaan. Ja me tunnustamme tämän työn, mutta on kuitenkin vielä töitä. Te puhuitte Japanista. Japani on esimerkki siitä, että korkeammat velat ja puutteelliset pankkisektorin uudistukset kriisin, kriisin jälkeen 15 vuoden ajan eivät ole mahdollistaneet hyvää talouskehitystä. Ja jotkut haluavat nyt sitten noudattaa samaa reseptiä Euroopassa, mikä Japanissa 15, 15 vuoden aikana on epäonnistunut hyvin laajalti. Ja kaksi asiaa, joista te puhuitte. Eli te onnistuitte luomaan katot valtioiden veloille ja pankkien veloille. No ei tämä minun mielestäni ole onnistunut. Keskuspankin halpa raha ei ole taloutta tai ei ole mennyt talouteen tai asiakkaille, vaan sillä on ostettu valtionvelkoja. Ja mielestäni tilanne on tästä vain pahentunut. Ja sitten toinen seikka tähän liittyen on se, että jos on 16 lakia vireillä, on pantu vireille tämän puheenjohtajakauden aikana ja osittain saatu päätökseenkin. No sitten pankit moittivat meitä siitä, että tässä on suhteetonta ylisääntelyä. Tällaista sääntely, sääntelytsunamista on puhuttu viime aikoina. Ovatko mielestänne pankit oikeassa, koska valtiot ovat riippuvaisia pankeista ja erityisesti pienissä valtioissa, eikä Irlanti ole mikään poikkeus. Kypros, Luxemburg, Irlanti, Malta. Eli kun ajatellaan sosiaalituottoa, niin pankkisektori on suhteettoman suuri. Ja sanoit, että Yhdysvallat pitää ottaa esimerkiksi 90 prosenttia investoinnista tulee pankkisektorin ulkopuolelta. Ja Barnier sanoi, että hän haluaa laatia raportin varjopankkijärjestelmästä, ja tämä ei-säännelty alue on yhä suurempi ongelma. Eli millaisena näette tämän yhteyden näiden kahden alan välillä, kun ajattelette nyt työtänne neuvoston puheenjohtajavaltiona? Japanista. Heillähän on ollut deflaatio jo 20 vuoden ajan, eipä juurikaan kasvua ikääntyvä väestö, eli uusi hallitus, joka astuu valtaan valitaan tekemään muutoksia. Heidän on tehtävä dramaattisia muutoksia ja toivon, että he tässä onnistuvat. Mutta Japanin velkatasot eivät ole vertailukelpoisia Euroopan kanssa. Viimeksi kun asiaa katsoin, niin heillä taisi velkataso olla 225, 225 prosenttia PKT. Euroopassa tämä keskimäärä on 93-94 prosenttia, joten me emme ole näin astronomisessa velassa kuin mitä Japan Japani on. Ja minä todella toivon, että se mitä Japani nyt yrittää toimii, koska se mitä se on yrittänyt pitkään ei ole toiminut. Ajatellaan pankkien sääntelyä, niin pankit ovat aiheuttaneet hyvin paljon kurjuutta tavallisille ihmisille kaikkialla maailmassa, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Pankkiirimme pettivät meidät mielestäni. Mutta 90-luvun lopussa kaikkialla Euroopassa oli tällainen liike, tällainen kevyt sääntelyliike muun muassa meillä Irlannissa, että eettisistä syistä pankkiirit seuraisivat näitä tällaista kevyttä sääntelyä ja tekisivät niin kuin oikein on, mutta näin ei todellakaan tapahtunut. Eikä se mikään ihme ole, että Eurooppa siirtyy nyt tiuken, kohti tiukempaa sääntelyä pankkialalla. Muu ei toiminut. Minä aivan täysin tuen sääntelyä pankkialalla ja näiden toimien on jatkuttava. Mutta Euroopassa mielestäni on korostettu pankkijärjestelmää liikaa ainoana investointien ja likviditeetin lähteenä. Ja siksi minä nyt ajan ja me puheenjohtajakaudellamme olemme äm, ajaneet asiaa tutkiaksemme muun kuin pankeilta tulevan ä, investointirahan löytämiseksi. Ja EU-neuvoston puheenjohtajuutemme alla viime joulukuussa Dublinissa pidimme seminaarin muusta kuin pankkirahoituksesta – Tämä on johtanut lisätoimiin ja olemme perustaneet eurooppalaisen työryhmän, jossa kollegani valtiovarainministeriöstä on toisena puheenjohtajana ja pyrimme todella stimuloimaan teollisuutta, erityisesti pk-yrityksiä, muun kuin pankkirahoituksen kautta. Eli kun puhutaan varjo pankkitoiminnasta, niin luonnollisesti sitäkin on säänneltävä, mutta myös sille on oltava tilaa niin, että taloutemme voivat siitä hyötyä ja tätä kautta saadaan aikaan kasvua. muchas gracias. Eh. Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella ministeriä puheenjohtajakaudesta. Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä monissa kysymyksissä, joita olemme käsitelleet, ja ne ovat edenneet. Itse olen esittelijä asuntoluottodirektiivin osalta, ja olen tyytyväinen puheenjohtajan valtion työhön. Se on hyvin valmistellut tämän asian ja toiminut hyvin rakentavasti asiassa, ja asiasta on aikaan saatu sopimus 24. huhtikuuta kolmikantaneuvotteluissa. Yksi asia on vielä auki, ja olen siitä hiukan huolissani – Kolmikantaneuvotteluissa auki jätettiin kysymys, joka liittyi direktiivin täytäntöönpanoon. Kyse on artiklasta 28. Ja tämä on nyt vielä toimielinten välinen kysymys, mutta olisi ehkä paras saada se päätökseen nyt johdonmukaisesti ja horisontaalisesti. Ja sitten on yksi plus yksi direktiivi. Siinä on nämä vastaavuustaulukot. Ja sitten on neuvoston ja parlamentin yhteinen lausunto, jossa käsitellään näitä aiheita. Ja CDR4-direktiivi. Olemme sopineet erityisestä menettelystä, joka liittyy tiedottamiseen. Eli komissio voi saada tietoja, kun se tarvitsee yksityiskohtaisia tietoja. Ja olemme sanoneet, että pitää miettiä myöskin toimia, kun ajatellaan näiden asioiden monimutkaisuuksia luottolainakysymykset ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa. Sitten on puhuttu tästä pankkiviranomaisesta Euroopassa. Sekin kuuluu näihin asioihin, joita on käsitelty. Ja sitten täytyy muistaa myöskin rahoituspalvelukysymykset. Eli 20. toukokuuta laadittussa tekstissä ei ole otettu huomioon komission alkuperäistä ehdotusta eikä myöskään sanamuotoja, joita parlamentti ehdotti. Ja on sitten kun on puhuttu näistä direktiiveistä syvällisemmin, niin ne menevät sitten ehkä toiseen käsittelyyn, jos ei ryhdytä toimiin, ja se sitten taas heikentää näitä hyväksy, tätä hyväksyntää, eikä tästä ole apua, kun halutaan ratkaista näitä ongelmia, erityisesti tietyissä valtioissa EU-ssa. No, puheenjohtajakausi vielä ole päättynyt. Te jatkatte vielä tätä ja annatte ne eteenpäin seuraavalle puheenjohtajavaltiolle. Älkääkä jättäkö tätä asiaa nyt umpikujaan ja tehkää työtä rakentavalla tavalla kuin muissakin asioissa. Ja pyytäisin vielä, että jos voisitte kommentoida jotain siitä, miten käsittelette suoraa pääomittamista. Kiitos. Um, just before... Ja ennen kuin ministeri vastaa, Vaikkakin että äh, ilmaista tätä vastaavasta olkoon. Siinä ei pyritä sitä. Sen sanotaan, että jos, jos joku ei ole epäselvää, niin halutaan lisää tietää. Ei siinä pyydetä mitään tällaisia taulukkoja kaiken kaikkiaan. Mutta ne voisivat vastata vastustaa tätä artiklaa. Ja varmasti tiedämme vastauksia, tulee. Yeah, provisional agreement on the dossier, as you said, was reached at the last... 22. huhtikuuta viimeisessä trilogissa saatiin sopua ja neuvosto poistettaa direktiiviä Korperin kokouksessa 8. toukokuuta. Ja haluan teitä esittelijänä kiittää valtavasta avusta. Pelitte huolta, että tämä menee läpi. Seuraava prosessin vaihe on, että parlamentti äänestää kompromissitekstistä täysistunnossa. Ekovaliokunnan täydennyksen kanssa, siis Koreperin tekstissä, tämä tapahtuu heinäkuussa tai syyskuussa. Liettään puheenjohtajakaudella kiinnititte huomiota mielipideeroon niin, että näihin selittäviin asiakirjoihin. Nämä vahva mielipide on, että pitää, pitää kiinni toimielmien välistä sopimuksesta joka takaa sujuvan ensimmäisen käsittelyn savun, mutta varmasti liettua on tietoinen päivän keskustelusta. Ja asia, jonka otitte esille, on sellainen, että he ovat tietoisia siitä. Paljon kiitoksia. EPP, Liga Fea. Muito obrigado. Sr. Ministro, gostaria de o um Kiitoksia, ministeri. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä hyvin ammattimaisesta tavasta, jolla hoiditte Iranin puheenjohtajakauden. Yksi asioista, joka oli aika kiistanalainen, liittyi näihin mukautusohjelmiin. Itse olen Portugalista ja me yritimme päästä tästä ohjelmasta eron sovitusajassa, ja tehän olette nyt samanlaisessa tilanteessa. Eli haluaisin kuulla teidän analyysinne näistä mukautusohjelmista, jotka on saatettu päätökseen, ja miten niitä voidaan parantaa. Mitä kritiikkiä voitaisiin esittää niitä kohtaan? Voin kertoa, että Portugalissa esimerkiksi olemme pyrkineet saavuttamaan ohjelman kriteerit. Meillä oli rakenteellisia puutteita julkishallinnossa. Esimerkiksi viennissä oli puutteita, mutta sitten on muitakin ongelmia, kuten se esimerkiksi, että työttömyys on jatkuvasti noussut. Ja kaikki tämä johtaa tilanteeseen, joka mielestämme on sosiaalisesti kestämätön – Eli millä tavalla parannuksia voitaisiin tehdä? Sitten on ollut vähän kiistelyä siitä, onko IMF mukana näissä ohjelmissa. Katsotteko, että IMFn osallistuminen näissä ohjelmissa on hyvä asia, vai olisiko parempi, että olisi malli, jossa IMF ei ole mitään sijaa? Kiitos. Paljon kiitoksia. Irlantilainen hattu päällä. Meillä ja Portugalilla on ollut paljon samanlaisia kokemuksia ohjelmien ehdollistamisesta. Irlannin ja Portugalin ehdot ovat olleet samanlaiset. Olette kärsineet samasta säännöstä, jotka on pakotettu teille. Mutta ne ovat olleet välttämättömiä. Ohjelmien sopeuttaminen. Troikan tapa kommunikoida ohjelmat olisi voinut olla alun perin parempi turhaa ahdistusta herätettiin ohjelmien viestintätavallalossa. Ja vasta kun luottamukselliset suhteet luotiin Troikan edustajien ja, ja varttuneempien kirkkomiesten ja hallitusten edustajien kanssa, niin tieto alkoi kulkea pääsemässä valuuttarahastolla on tärkeä osa ohjelmissa, heillä on paljon kokemusta. ole taas ei ole mitään kokemusta pankkien pelastusohjelmista. He ovat vastapainona EKPlle. Niillä alueilla, joissa EKPlla on kokemusta. Joten halusin pitää EKP mukana ohjelmissa. Mutta tavani on, että ohjelmamaat pääsevät ohjelman päätteeksi markkinoille, saavat, pääsevät tässä markkinoille. Että meillä on talous, joka ei ole voimakkaan sy- voimakkaita suhdannevaihteluita ja sitten kuplimia. Me haluamme, että kustannuspohjalta, investointien koulutuksen pohjalta ja yrittäjyyden, yrittäjyyden rohkaisupohjalta edetään uuden teknologian avulla. nykyaikaisen teollisuuden hengessä edetään, että se vetäisi edistäisi maailmaa. Me haluan, että Eurooppa politiikalla välttäisi ohjelmia tulevaisuudessa sen sijaan, että pyrkisi niitä erityisesti lisää suunnittelemaan. Kiitos Epä. Helgmark, joka, jos sitten tiedä, joka on BRD-esittelijä. Thank you very much and thanks. Kiitos ja kiitoksia ministeri ja onnittelut saavutuksistanne puheenjohtajakaudellanne. Tietenkin valittelemme, että ei ollut mahdollista saada aikaan päätöstä velanpurkudirektiivistä, mutta toivottavasti näin sitten saadaan aikaan vielä edistystä tällä viikolla. Mm, sitä, mitä te pidätte joustavuutena ja että saadaanko aikaan edistystä, niin en, en ole varma sitä, että täytyisikö tässä tehdä ero euro- ja ei-euromaiden välillä. Tärkeähän on varmistaa, että jäsenvaltion kaikkia resursseja voidaan käyttää ennen kuin siitä tulee eurooppalainen ongelma. Tässä on myös aika paljon ristiriitaa Beilin ja Bailout-järjestelmien välillä, koska Beilin väline on hyvin tärkeä väline, joka tulee olemaan äh, erittäin hyödyllinen tulevaisuudessa, mutta on myös tilanteita, joihin se ei riitä. Tai sen käyttö vaarantaa talouden entisestään, että taloushenkinen entisestään, joten tässä on tiettyjä toimintamahdollisuuksia. On varmistettava se, että hallitukset voivat vakauttaa oman taloutensa, että niillä on siihen välineet ja mahdollisuudet. Mielestäni parlamentissa olemme löytäneet tämän tasapainon. Emme sano joko tai, vaan toteamme, että meillä voi olla beilin ja jos se ei riitä, niin voi olla tämä julkinen väliintulo, joka nyt on nähty joissain tapauksissa ja jonka kautta asia on hoidettu, mutta ei hyvällä tavalla, koska meillä on oltava myös selvät kriteerit, miten tämä julkinen väliintulo toimii. On varmistettava se, että myös veronmaksajien rahat ovat turvassa seuraavassakin vaiheessa. Joten haluaisin teidän tarkastelevan vielä lähemmän, lähemmin parlamentin ratkaisuehdotusta. Katsokaa sitä ennen keskiviikkoa. Ja kun kerran kysymys täytyy esittää, niin kysyn, että teettekö näin? En ole eri mieltä tästä analyysistä. Ja näistä argumenteista. Puheenjohtajavaltion rooli tällaisissa kysymyksissä on olla rehellinen välittäjä. Ja tässä tapauksessa välittäjä täytyy nähdä tämä alue, joka on olemassa jotta bailout-mahdollisuus on mahdollinen, samoin kuin bail-in, mikä on se yleisempi vaihtoehto. Ja tässä tilassa meidän täytyy löytää kompromisseja. Mutta jos palataan ensin näihin periaatteisiin, niin me kaikki tulemme tämän liian iso mennäkseen konkurssiin. No, miksi pankit ovat liian iso mennäkseen konkurssiin? Siksi, että riski oli, että koko valtio romahtaisi, koko talous romahtaisi. Siksi pankit olivat liian isoja mennäkseen konkurssiin. Eli miten sitten voidaan siirtyä tilanteeseen, jossa rahoituslaitokset ja pankit eivät ole liian isoja mennäkseen konkurssiin. Silloin erotetaan valtio pankkisektorista, ja tämä oli neuvoston kokouksen tarkoitus 29. kesäkuuta. Eli halusimme rikkoa tämän noidankehän valtioiden ja pankkien välillä, ja halusimme luoda pankkiunionin, jota nyt ollaan perustamassa. Ja sitten kun käytännössä tämä toteutetaan, jos pankki on heikossa kunnossa ja se pitää pelastaa, sen sijaan, että veromaksajat tulevat pelastamaan pankin, niin pankkia täytyy uudistaa sen omilla varoilla. Eli tällöin käytetään bail-in-menettelyä, eli käytetään ensin osakkeen omistajien varoja ja sitten hierarkiassa edetään sen mukaan, mitä on päätetty. Mutta kuten sanoitte, että voi tulla tilanne, jossa tämä teoria saattaa vahingoittaa taloutta. Ja sitten on myöskin ongelma, joka liittyy maihin, joissa on kerätty veroja rahoitusinstituutioilta tai kansalaisilta ja joilla on nyt paljon resursseja, joiden tarkoituksena oli hoitaa heikossa kunnossa olevia pankkeja, ja nyt halutaan sitten joustavuutta, jotta näitä resursseja voidaan käyttää, mikäli tällainen tilanne tulee uudelleen eteen. Ongelma nyt pahenee tietyissä näissä bailout-tilanteissa, kun kyse on jäsenvaltioista. Eli yritämme löytää kompromissikannan, jonka pohjalta tietyn, kun bailin mahdollisuudet on käytetty loppuun, niin silloin voidaan käyttää omia varoja Bailin toimien lisäksi. Ja varmaan sopu periaatteessa tästä saadaan aikaan, mutta kyse on matemaattisista kysymyksistä, eli kuinka paljon missä, milloin, millä aikavälillä. Keski yllästä tulee pitkä, mutta olen optimistinen sen suhteen, että saamme aikaan sopimuksen. Sitten teidän täytyy saada sopua meidän kanssa. Mitä lähempänä olette meidän kanssa, sitä helpompaa, kun tämä on tärkeä aihe. Saat esittää vielä uuden toisen kysymyksen, vaikka aika on lopussa. Arvostan tuota. Haluan alleviivata sitä, että, että ensinnäkin tärkeää on, että neuvosto löytää yhteisen ratkaisun, mutta tärkeää on löytää ratkaisuja, jos parlamentti ja neuvosto ovat samaa mieltä. Siksi on tärkeää ymmärtää toistemme kannat. Ja että ratkaisu yleinen lähestymistapa neuvostossa on sitä lajia. Että lainsäädäntövallan molemmat käyttäjät yhdessä sitten sopivat asiasta. Siksi on tärkeää, kuulla argumentit. Kysymys ei ole tästä Bailin bailout perspektiivistä, se on väärä tapa esittää, vaan tilanne on se, että on tilanteita, olipa maan valuutta mikä tahansa, että jotakin työkaluja, jotka ovat teoriassa, ovat hyviä, voivat olla riittäviä jossakin tilanteessa, mutta eivät ehkä systeemissä kriiseissä, joita meillä on ollut. Olisi vastuutonta sulkea pois mahdollisuus pyrkiä tavoitteensa vakauttamiseksi tuossa tapauksessa, ja sen täytyy olla osa kompromissia. Yeah, thanks very much. Kiitos. En oikeastaan näe suurta eroa teidän kantanne ja sen kannan välillä, johon itse pyrin. Kyllä tässä yksityiskohdissa voi pieniä eroja olla, mutta kyllä minä otan teidän huomionne mukaan. Ei ole järkevää neuvoston kantaa lyödä lukkoon, jossa sitten kuitenkin törmää parlamentin muuriin. Kiitoksia. Sharon, ehkäpä voisin nyt liittää tämän keskustelun pank- kaikkien purku- ja saneerausehdotukseen ja uudelleen pääomittamiseen. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että mm, viime puheenjohtajakauden aikana on saatu aikaan edistystä, mutta koko joukko avoimia kysymyksiä tässä edelleen on. Ensinnäkin kysymys siitä, miten uudelleen pääomittaminen voidaan liittää liittää tähän pankkisaneerausdirektiiviin. Mielestäni tässä ei ole vielä tullut selväksi, millä ehdoin ja milloin tätä viimeistä keinoa voidaan käyttää, niin kuin te sitä nimititte puheenvuorossanne. Toinen kysymykseni, jota myös pidän hyvin tärkeänä, liittyy erityisesti teidän maahanne ja minun maahani Kreikkaan ja Espanjaan, Portugaliin ja Kyprokseen. Eli tämä kuuluisa päätös siitä, miten tätä suoraa uudelleenpääomittamista käytetään käänteisesti ja tästä tehdään päätökset yksittäistapauksissa. Riittääkö tämä? Eikö tähän tarvittaisi ihan konkreettisia kriteerejä jo ennalta, kriteerejä, jotka olisivat näissä yksittäistapauksissa sitten voimassa? Miltä pohjalta valtiovarainministerit sitten päättävät, että tällainen takautuva pääomittaminen toteutetaan, jos sille ei ole kriteerejä ennalta. Tämä koskee erityisesti myös Irlannin tilannetta. Irlantihan yritti vuoteen 2013 asti päästä tästä alijäämäohjelmasta. Riittääkö tämä kompromissi? Well, the, the process which arrived at. Tämä prosessi, josta on sovittu, eli ISM täytäntöönpano ja pankkien pääomittaminen. Se on nyt kestänyt muutaman kuukauden. Meillä oli pieni työryhmä, joka kokoontui kolmeen kertaan. Ja euroryhmä on laatinut sääntöjä työryhmälle. Ja kolmessa keskustelussa Kolme keskustelua käytiin ja viime kesku, keskiviikkona oli lopullinen keskustelu näistä säännöistä. Eli meillä on näitä suuntaviivoja ja yleisesti on tunnustettu, että oli hyvin hankala pitää tämä takautuvuus mukana säännöissä, mutta se nyt siellä on. Ja se pohjautuu sille, että tällainen takautuva pääomittaminen on mahdollista. Eli suurimmista asioista on päätetty ja sitten yksityiskohtaisemmat säännöt tulevat myöhemmin. Mutta kuten näissä asioissa, vasta sitten kun sovelletaan näitä sääntöjä, niin sitten tulee selväksi, mitä tapahtuu. Vakausmekanismi ei vielä ole antanut varoja pääomittamiseen, eikä odoteta, että mitä tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Sen jälkeen sitten tilanne kehittyy. Eli tämän parempaa vastausta ei nyt pysty antamaan. Eli asia on edennyt, mutta mielestäni Irlannin kannalta ja varmaan myöskin Portugalin ja Espanjan kannalta tilanne on muuttunut tyydyttävään suuntaan, mutta varsinainen täytäntöpano on sitten se kovin testi. And finally, uh... Lopuksi EPP Maren Kiitos puheenjohtaja. Eh, voin tässä puolittaa kysymykseni, sillä Rouva Podimaatan kysymykset olivat täysin eh, samat, jotka minullakin oli kielen päällä. Mm, itse olen eh, SSM-esittelijä parlamentissa ja olen tehnyt kaikkeni, jotta tämä asia saadaan hoidettua. Sehän oli suora ehto pankkien pääomittamiselle. No, Ennen kaikkea haluan kiittää Irlantia puheenjohtajakaudesta. Ainahan voi, voi sanoa, että lasi on puoli tyhjä tai puoli täysi. Minun mielestäni tässä tapauksessa ehdottomasti puoli täysi. Te olette tehneet todella kovasti työtä onnistuneet siinä. Gosesin kanssa olen samaa mieltä siitä, että ihmiset voidaan vakuuttaa vasta sitten, kun näkevät konkreettisia tuloksia, mutta tuloksia me tulemme näkemään vasta myöhemmin. Ja nyt meidän täytyy ihmisille selittää, että <laughs> mitä tuloksia sitten on tulossa. Tosiaan SSM esittelijänä voin todeta, että Ecofinissa katsottiin, että mitkä maat, jotka eivät vielä euroalueeseen kuulu, mahdollisesti vapaaehtoisesti haluaisivat tähän äh, valvontajärjestelmään liittyä. Oletteko tätä katsoneet ja mitkä nämä maat voisivat olla? Ja toinen kysymys, milloin luulette, että ECOFIN aikaisintaan voi saada aikaan konsensuksen ehdotuksesta, joka josta Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat neuvotelleet. Ehkäpä viime ne jotain tiedonmurusia voi meillekin kertoa. Sitten viimeinen asia, yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, CCCTP. Te itsekin olette tähän viitannut. Tiedän, että Irlanti ei ole asian innokas ajaja. Itse olin myös tämän kysymyksen esittelijä täällä parlamentissa. Ja täytyy sanoa, että kyllä minua suuresti hämmästyttivät äh, viimeisimmät keskustelut äh, verosuunnittelusta ja veropetoksista. Näissä ei viitattu kertaakaan ccctp vaikka sehän nyt voisi todella olla läpinäkyvyyden ja avoimuuden äh, kannalta suureksi hyödyksi, ja tätä kautta voitaisiin aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa torjua. Kysyisin, että mikä tilanne neuvostossa nyt tällä hetkellä on, mitä CCCTP-kysymykseen tulee? Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia. Ja esit- kiitän esitteitä teitä esittelijänä liittyen aiheeseen yhtenäinen valvontaviranomainen. Kiitos avusta lainsäädännön edistämisestä. Tiedätte, että komissio laatii pelastamisen rahastosta ehdotusta, joka on pian tulossa. Ja silloin näemme, miten tuo opt-in-mekanismi toimisi. Sitä pitää odottaa, ennen kuin nähdään, miten se etenee. Meillä on kierrosta ei ole mitään aiheita, mikä olisi enemmän hallinnut kansainvälistä talouskeskustelua viime kuukausina. Olemme tehneet paljon tätä veronkierron ja verojen välttämisen suhteen tässä säästödirektiivissä ja sitten ALV-petosten vastaisessa direktiivisessä. Ja yritysverofoorumi, yritys verotuksen välttäminen ja kiertäminen. Se on enemmän OECDn puuhaa. Olemme yhteistyössä OECD kanssa. Se on tämmöistä alustavia ehdotuksia. Ja kaikki ovat samaa mieltä, että tämä on alue, jossa ratkaisu on kansan liikkeessä sen sijaan, että itse yksin tehtäisiin. Olemme Irlannin aikana toukokuussa keskustelleet, mutta meillä oli, alusta, meillä oli paljon mielipideeroja, joten, joten liettua tulee laitamaan paperi, josta kannattaa että poliittista keskustelua, mutta Irlannin hattu päällä sanoisin, että haluaisimme, että näissä asioissa edetään, koska, koska nykyjärjestelmän niin valta kaikki maat menettävät varoja. Näen, että Ivo Zizek on tullut paikalle. Missä sitten et halua puhua? Ei. Se on vaikeaa, kun meillä, meillä on rinnakkaisia istuntoja. Paljon kiitoksia siinä mielipiteiden vaihto päättyi, kuten huomasta. Me uskomme, että olette tehneet paljon työtä. Me haluamme tehdä vain tekemään vielä enemmän neuvoston puolella. Me haluamme olla tiukkaa neuvotteluita, mutta reiluja. Ja meillä on oikein hyviä tuloksia. Toivon, että voimme jatkaa tällä tahdilla seuraajanne kanssa, ja jolloin mandaattiin lopuksi jolloin meillä on sitten kauden lopuksi vaikuttava lainsäädäntöpaketti. kokouksena päättyy seuraavaan maanantaina 8. heinäkuuta kello kolme ja tiistaina 9. heinäkuuta yhdeksältä ja kolmelta. Maanantaina on tämä 2.30. Että meillä on tarpeeksi aikaa EKPn puheenjohtajan kanssa pitkässä kuulemisessa. Kiitos. Haluaisin kiittää Sharonia sinua kavasti kovasti puheenjohtajuudesta. Meillä on ollut paljon mahdollisuuksia edistää asiaa kokonaisuudessa, missä meillä on yhteistä etua ilman tätä erinomaista puheenjohtajuutta. Tuskin olisimme edenneet niin kuin olemme edenneet. Haluaisin kiittää eri esittelijöitä ja kaikkia ekon valiokunnan jäseniä. Meidän mielestämme me etäsimme merkittävästi ja se ei olisi ollut mahdollista niiden suhteiden kanssa, joita olemme luoneet ja ilman yhteistyötä. Paljon kiitoksia. Thank you very much.